Mes chers collègues, bonjour. Vous êtes aussi au, au sein de la commission transport. Äh, tervetuloa liikennevaliokuntaan ja minä toivotan teille kaikille ähm, äh, toivotan teidät tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat ja tietenkin Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat äh, täällä tänään tässä kokouksessa. Me, meillä on 33 edustajaa kansallisista parlamenteista paikalla. Yhdeksän heistä on puhemiehiä ja kaksi varapuheenjohtajaa 16 jäsenvaltiosta ja mukana on myös norjalainen ja sveitsiläinen edustaja, mutta mukana on myös Serbia ja meillä on kiehtova aihe. Kaikki olemme samaa mieltä. Kyse on eurooppalaisista liikenneverkoista ja totta kai meidän liikkuvuusjärjestelmämme tulevaisuus. Nyt tässä valiokunnassa me tiedämme, että eurooppalainen liikennejärjestelmä, sen tulee olla tehokas ja moderni. Se on olennaista, koska tällä tavoin Euroopan kansalaiset ja tavaramme voivat nopeasti ja helposti liikkua eri Euroopan jäsenvaltioissa ja olla yhteyksissä myös naapurivaltioihin ja koko maailmaan. Meillä on tietenkin ilmastotavoitteet ja sosiaaliset tavoitteet. Meillä on myös energiatavoitteet, mutta ennen kaikkea meillä on palvelutavoitteet, koska liikenteen pitää olla mahdollinen väline, jonka avulla voimme liikkua ja liikkuvuuden pitää siis olla kestävää ja olen vakuuttunut siitä, että varmasti me voimme tämän hoitaa juuri uusien innovaatioiden solidaarisuuden kautta ja eurooppalaisen liikenneverkkojen politiikka. Siinä meillä on tavoitteena investoida joka tasolla, Eurooppa kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla. Ja sitten meillä on tietenkin merkittävä haaste tässä ja meidän tulee siis ähm, suunnata investoinnit oikeaan suuntaan ja tätä kautta julkisissa budjeteissa antaa tukemme siihen, että saadaan ähm, Euroopan laajuiset liikenneverkot toteutumaan. Ja äh, tässä suhteessa olemme riippuvaisia kansallisista äh, parlamenteista, jäsenvaltioista, myös Eurooppa-tasolla. Mutta aivan kuten tiedättekin, Euroopan unionin budjetti 2020 jälkeen, siitä neuvotellaan parhaillaan, ja tämä määrittelee, mitkä ovat ne keinot, joita on käytössämme, jotta voimme investoida liikenneinfrastruktuuriverkkoihin. Tänään me voimme juuri vaihtaa sitten näkemyksiä keskustelussa ja meillä on mukana myös komission jäsen Günther Oettinger, joka on vastuussa henkilöstö- ja budjettiasioista. Ja näin saamme lisää tietoa siitä, mikä on suuntaus komissiolla nimenomaan liikenteen alalla. Ja ennen kuin aloitetaan ja avataan meidän ensimmäinen keskusteluosiomme, toivotan tervetulleeksi valiokuntaamme valtuuskunnan Moldaviasta. Hän, sehän on Romanian vieressä. Te olette tervetulleita tänne valiokuntaan. Voimme antaa suosionosoitukset. osoitukset. Ja sitten äh, menemme heti ensimmäiseen osioon äh, tässä liikenneverkkoasiassa, mikä on tilanne ja mitkä ovat äh, näkymät tulevaisuudessa. Ja tässä yhteydessä toivotan tervetulleeksi puhujamme ensinnäkin Jean-Louis Colson komissiosta, joka on vastuussa investointiyksikössä samoin kuin DG Muuva pääosastossa. Tervetuloa. Sitten Mathieu Gros, joka on koordinaattori, Euroopan laajuiset liikenneverkot, Itä-Eurooppa Välimeri, tervetuloa. Tämä ei ole ensimmäistä kertaa. Ja sitten Daniel Ibanez, joka on taloustieteilijä. Ja te puhutte nimenomaan äh, tästä äh, Lyon Torino-verkosta ja sitten onnittelen myös äh, Mark van Dijkia. Hän on Rotterdamin sataman ulkoasiain päällikkö. Ja jotta parhaiten saadaan hoidettua nämä keskustelut, pyytäisin osallistujia kansallisista parlamenteista täyttämään lomakkeen. Teillä on eri väriset lomakkeet näihin osuuksiin, myös kysely tunnille komission jäsen, jotta saamme dynaamisen keskustelun aikaiseksi ja Euroopan parlamentin jäsenille myös. Ja tässä mietin nimenomaan Wim van de Kamp. Äh, voitte vain sitten nostaa kätenne Euroopan parlamentin jäsenet, ei tarvitse täyttää siis tuota lomaketta. Ja niinpä Kiitoksia, että puhutte hyvin tiiviisti suoraan, jotta saamme hyvin äh, elävän keskustelun ja jokaisen panos on mukana. Äh, hyvät kollegat, Meillä on kahden minuutin puheaikaraja. Minä sanon kaksi minuuttia, silloin se on kaksi minuuttia. Jos menette yli ajan, niin sitten mikrofoni suljetaan. Ja tässä näin saamme aikaan paljon keskustelua ja mahdollisimman paljon puheenvuoroja. Ja sitten tulkit. Yritämme pysyä aikataulussa ja noudattaa puheaikoja. Ja hyvä, että kansallisten parlamenttien edustajat pyytäisimme, että puhutte mahdollisimman hitaasti, jotta tulkit voivat pysyä tahdissa mukana. Ja pyytäisin, että puhujat myös noudattavat täällä edessä puheaikoja. Pyydän teitä tosiaan noudattamaan puheaikojanne, jotta meillä on aika myös keskusteluun ja esittelyjen jälkeen me kuuntelemme kansallisia parlamenttia heidän edustajiaan ja pyytäisin, että kaikki, jotka haluavat osallistua keskusteluun mahdollisimman pian käyttävät puheenvuoronsa samoin kuin Euroopan parlamentin jäsenet, eli kansallisten parlamenttien jäsenet. Täyttäkää sininen lomake ja voitte antaa sen sitten vahtimestareille. Ovatko pelin säännöt selvät? Ja kaikki ovat varmasti ymmärtäneet, joten voimme aloittaa ensimmäisestä puhujasta, joka on Herra Koson, puheenvuoro on teillä. Teillä on seitsemän minuuttia puheaikaa. La Merci, Madame Deli. Dear honorable members. Kunnianarvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi kiittäisin teitä kovasti kutsustanne ja siitä, että tänään täällä tapaavat Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet. Ten kymmenen politiikka perustuu läheiseen kytkökseen kansallisten ja eurooppalaisten toimien kesken, jotka koskevat kulutuspolitiikkaa. Ja tämä on äärimmäisen hyödyllinen tilaisuus. Ten T-politiikka on ollut olemassa jo 25 vuotta. Ja se on tuonut merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin Ensinnäkin merkittäviä rautatie- ja sisävesiyhteyksiä, joissa kuljetusvirrat ovat suuria sisämarkkinoilla. Ja nämä verkostot ovat merkittävästi vahvistuneet. Toiseksi yhteydet kansallisilla rajoilla ovat parantuneet, mikä on avannut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia alueellisella yhteistyöllä – ja mainitsen esimerkiksi Vienna, Bratislava, yhteyden tai Kööpenhamina Malmöön. Kolmanneksi tasapainon infran kehittäminen on tärkeää kaikilla Euroopan alueilla ja naapurimaat ovat olleet mukana. Neljänneksi on asennettu 10 000 kilometriä nopea yhteys rautateitä, joka on merkittävä eurooppalainen saavutus, vaikka nyt on jo normaalia matkustaa näin sekä bisneksessä että tavalliselle kansalaiselle. Viidenneksi liikenteenhallintapalveluita on luotu, kuten EATMS tai RIS sisävesiyhteyksille. Kuudenneksi yhteydet kuljetusmuodien kesken sekä matkustaja- että rahtiliikenteessä ja kaupunkien kesken tähän on alettu tarttua EU-tasolla kansallisesti. Tähän vaaditaan pysyvää sitoutumista kansallisella tasolla. Kuljetusinfrastruktuuri on tärkeä investointi jäsenmaissa ja projektien suunnittelu ja täytäntöönpano on, tapahtuu kansallisten sääntöjen ja menettelyiden alla, mutta Euroop- verkkojen Eurooppa-politiikka lisää Eurooppa-ulottuvuuden kansallisiin tarjoten etuja Euroopalle kokonaisuudessaan, jotka ovat suurempia kuin yksittäisten toimien summa kansallisella tasolla. Nykyinen verkkojen Eurooppa-politiikka lanseerattiin 2010 ja se perustui eroon ydin- ja kattavien verkkojen välillä, jotta voitaisiin keskittyä niihin verkkoihin, joiden strateginen merkitys on suurin, jotta kohesion, tehokkuuden, kestävyyden ja käyttäjien etujen tavoitteet saavutettaisiin parhaiten. Meidän on myös täytynyt virtaviivaistaa investointeja, kun budjetit ovat yhä tiukempia. Kuonevuoden uuden TNT-politiikan täytäntöönpanon jälkeen me kohtaamme seuraavat haasteet. Rahoitus. Uusi ehdotus verkkojen Euroopan välineistä budjetin, yhdistetyn budjettiin, jonka komissio tarjoaa seuraavassa monessa rahoituskehyksessä se pyrkii vastaamaan Euroopan tavoitteisiin. En puhu siitä sen enempää tässä, koska se on toisen paneelin tehtävä. Yhteistyö rajojen yli ja monien toimijoiden mukaan ottaminen erityisesti kansallisella ja paikallisella tasolla. Tämä on perustehtävä joka lankeaa eurooppalaiselle koordinaattoreille Herra Simpson ja puhuu sitä tänään. Kolmas haaste on se, että vahvistetaan sekä suuria että pieniä projekteja. Eurooppalaiset koordinaattorit ovat osoittaneet, että tällainen yhdistetty lähestymistapa on olemassa. Ja tämä tapahtui helmikuussa edellisessä kuulemisessa, joka oli kulutusvaliokunnassa. Ja sitten TNT-politiikan kanssa, politiikan ja muiden politiikkalohkojen yhteensopivuus, kuten yhteiskäytettävyys, turvallisuus, kestävyys ja turvallisuus. Esimerkiksi infrastruktuurin äh, sellaisen infrastruktuurin luominen, jossa voidaan käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita, se on osa TNT-rakennetta. Ja tämä on arvokasta vain silloin, kun on jatkuvuutta yli kansallisten rajojen. turvallisuus. Tieliikenteen turvallisuus, josta tulee merkittävä seuraava vaiheen tavoite. Ja parhaiten puutumme siihen, kun ajattelemme infrastruktuuria rajat ylittävinä ulottuvuuksineen. Tässä Euroopan koordinaattoreilla on tehtävänsä ja heidän on stimuloitava tämän kentän alu- aloitteita. Kunnianarvoiset jäsenet. Uskon, että TNT-politiikka, joka hyödistää interventiot sekä EU- ja kansallisella tasolla onnolla tavalla, on selkeä esimerkki politiikasta, joka on saanut aikaan merkittäviä tuloksia. Tuloksia, jotka ovat kourantuntuvia ja kansalaisille näkyviä. Olen siis vakuuttunut, että teette kaikkenne tukeaksenne komission ehdotuksia, kuten myös tähän tarkoitukseen kohdistettua budjettia osana seuraavaa monimuotoista rahoituskehystä. Kiitoksia huomiosta. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia, herra Colson. Ja me jatkamme. Seuraavaksi puhuu viisi minuuttia herra Grosha. Kiitos Kiitoksia. Minulla on viisi minuuttia siis eh, selittää koordinaattorien roolia, nämä yhdeksän Euroopan laajuista verkkoa. Meillä on yhdeksän koordinaattoria. Eh, meillä on täällä paikalla myös Brian Simpson. He ovat eh, vastuussa horisontaalisista kysymyksistä ja myös Euroopan laajuisista verkoista merellä. Me olemme toteuttamassa horisontti 2030 ja näitä käytäviä. Tämä tarkoittaa investointia kasvuun ja työllisyyteen, mutta tämän lisäksi myös ilmastokysymyksiin, koska liikenteessä tarvitaan tällaisia ponnisteluja. Minä olen koordinaattori koordinaattorina siis Pohjois-Saksan alueella ja siellä mennään yhdeksän jäsenvaltion läpi ja viime aikoina olen investoineet 80 prosenttia raideliikenteeseen ja me odotamme, että me saamme tuloksia niin, että siirrytään maantieltä raiteille merkittävästi. Ja sanoisin, että nyt on annettu varoja käyttöön Eurooppa verkkojen Euroopan välinen kautta. Ja tärkeää tässä yhteydessä ei ole se, että käytämme kaikki varat, mutta uskoisin, että nämä varat on käytetty kaikissa jäsenvaltioissa hyvin korrektisti. Me olemme valmistelleet yhdessä myös yli 400 hanketta ja osa on seuraavalle kaudelle jo. Ja tämä on siis meidän työtämme koordinaattoreina että yhdistetään Eurooppa, siinä yhdistetään ihmiset, mutta valmistellaan Eurooppaa, joka voi yhdistyä ulospäin. Se on hyvin tärkeä ajatellen lentokenttiä ja satamia, samoin kuin ajatellen niitä maita, jotka ovat tulossa Euroopan unionin jäseniksi tulevaisuudessa. Ja tässä meillä on johdonmukaisuutta. Meillä on hallinto eh, monella tasolla. Tietenkin eh, vastapuolena ovat useimmiten jäsenvaltiot, mutta alueellisella ja paikallisella tasolla toimimme myös. Ja siitä syystä painotamme sitä, että nämä hankkeet riippuvat myös siitä, millaista tietoa annetaan yhdessä näissä alueilla ja maissa – niillä on vaikutukset pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. On tärkeää myös, että koordinaattorien roolia ei nähdä, niin kuin kollegat sanovat, me emme ole mitään diktaattoreja, vaan me olemme ikään kuin fasilitaattoreina ja autamme näissä hankkeissa. Me saamme aikaan yhteistyötä ja luovuutta ja me, meillä on aivan konkreettisia neuvoja myös komission suuntaan niin, että käytetään paremmin paremmin käytössä olevia varoja. Me olemme järjestäneet, järjestäytyneet neljä kertaa vuodessa. Foorumi kerää kaikki hankkeen toimijat yhteen neljä kertaa vuodessa ja yhdessä me valmistelemme niin sanottua work plania, työsuunnitelmaa. Tässä viimeinen esimerkki siitä, kolmas suunnitelma käytäville ja se liittyy jo seuraavaan kauteen, kun me puhumme tulevista rahoitushankkeista verkkojen Euroopan välineessä. Me emme puhu pelkästään rahasta, vaan konkreettisista hankkeista, jotka ovat työsuunnitelmassa ja kaikki työsuunnitelmat, niin ne pitää allekirjoittaa ja jokainen, mm, jokaisen jäsenvaltion liikenneministeri ne allekirjoittaa. Se on siis yhteistyötä näiden jäsenvaltioiden kanssa. Ja lopuksi vielä eh, yhteen toimivuus eh, on tietenkin hyvin tärkeä kriteeri. Me tiedämme, että nimenomaan raiteilla on eniten ongelmia. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että meillä on eurooppalaiset tekniset standardit, jotka ovat yhteisiä keskipitkällä aikavälillä. Tämä edistää liikkuvuutta Euroopassa ja se puoltaa Euroopan paikkaa myös globaalitasolla. Ja tämä tarkoittaa, että sillä on tuplastikin merkityksiä tällä tehtävällä. Jos mennään sitten teknisten kriteerien ulkopuolelle, ähm, nämä äh, raideliikenteen ähm, merkit, me emme tässä äh, puhu ainoastaan äh, liikenteestä, vaan tietyistä säännöistä, jotka siihen liittyvät, ja siihen liittyvät myös esimerkit, joita on käytävistä. Kun otet, kun mennään junalla Hampurista Kreikkaan esimerkiksi, on rajalla 20 tuntia odotusta ja miljardi pitää investoida, että voidaan vähentää edes tunnilla tätä odotusaikaa. Me olemme perustaneet jokaista rajanylitystä varten työryhmän, jotta löydetään ratkaisuja, jonka avulla voidaan vähentää tätä odotusaikaa ja liikenne voi toimia hyvin erilaisten alueiden läpi. Ja tässä voidaan osoittaa myös hyvää tahtoa, että halutaan tehdä yhteistyötä ja me olemme todenneet tämän käytävän alueella ja olemme huomanneet tämän, miten paljon hyötyjä siitä on. Ja tästä esimerkkinä ovat käytävät usein jäsenvaltiot eivät ymmärrä kokonaisuutta, mutta meidän täytyy selittää, että saadaan lisäarvoa siitä, että investoidaan Kreikkaan esimerkiksi tai Romaniaan. Se voi hyödyttää koko verkkoa ja koko käytävää. Tällä tavoin meidän pitää puolustaa tätä toimintamallia myös tulevaisuudessa ja toivon, että se on rahallisessa mielessä hedelmällinen myös kontaktimielessä. Kiitoksia kovasti, herra Gross. Ja eh, seuraavaksi eh, puhuu Daniel Ibanez, ja teillähän on kalvoesitys myös. Aivan ensiksi, olkaa hyvä, mikrofoni. Kiitos. Lähteekö tämä esitys pyörimään? Non, ça, ça ne démarre pas. <laughs> voilà. Merci. Kiitos. Vaikka tämä on yksi Euroopan kalleimmista projekteista, kansalaiset ja edustajat eivät tunne sitä, että pitävät tätä dogmaattisena tai edellisenä haasteena. 26 miljardia euroa on rahamäärä, joka tarvittiin toimivalle projektille. Kysymys, mihin pitää vastata. Täytyy kysyä, vastaako tämä Ranskan ja Italian ja Euroopan budjettirajoitteita ja täytyy ryhtyä äh, tehokkaisiin toimiin. Sillä rautateitä ei ole olemassa vaikka miljardion investointiprojektiin niin oikeuttamiseksi. Tämä nyt ei vaan uihdu, olen pahoillani. Tässä ongelma. No, siinä seuraava. Projektiin oikeuttamiseksi on laajattu ennusteita, että tavaraliikenteen ja matkustajaliikenteen määrä kasvaisi, mutta se on saatu virheelliseksi. Vuodesta 1999 taulukkojen mukaan 19 miljoonaa matkustajaa pitäisi olla. Nyt on tällä hetkellä 4 miljoonaa ja 2, 2 miljoonaa olisi pitänyt olla maaliikenteen siirtyminen, mutta sitä on ollut 40 prosenttia vähemmän. Ja me olemme ihan kaukana todellisuudessa. Vuodelle 2017 ilmoitetaan, että yli 3 miljoonaa rekkaa ja 16,2 miljoonaa tonnia tavaraa siirtyisi olemassa olevilla rautatieyhteyksissä, mutta ennustus itse asiassa oli 61 tonnia vuodelle 2017 ja tosiasiassa vain 22 miljoonaa tonnia on tullut kuljetettua. Eli Ranskan, Italian maantieyhteyden kriisi osoitti, että tavarakuljetukset ovat vähentyneet. Ja puhutaan Sveitsistä ja Itävallasta. Nämä kuvatustavat tilanteet ovat hyvin erilaisia. Vuosien aikana äh, sveitsiläiset ja italialaiset ovat osoittaneet, että pystyvät siirt- kuljettamaan tavaroita olemassa oleville intermoodikuljetuksille. Ranskassa on sama infrastruktuuri, mutta määrät laskevat koko ajan sekä tasangolla että vuoristoissa, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Pohjois-etelä kuljetusten käyrä Sveitsissä ja Itävallassa kasvaa, koska se seuraa äh, tuonnin ja BKTn käyriä, mutta Ranska-Italia-käyrä tipahtaa, koska se seuraa teollisuustuotannon kehitystä, joka laskee, kun työpaikat siirtyvät muualle. Ja Lyon Torino ei voi vaatia Euroopasta tukea, jolleivät Ranska ja Italia osoita, että heidän rautatiensä eivät tällä hetkellä pärjäisi, vaikka Itävallassa ja Sveitsissä näin tapahtuu. Ja Herra Dymenil, joka on Lion Torino rautatieyhtiön johtaja, on sanonut, että, että argumentti on, että tämä on erittäin ruuhkainen, mutta Italian hallitus on ilmoittanut ja herra Fajetten suulla, että ei ole epäilystäkään näiden ennustusten suhteen kymmenen vuotta sitten. Ja me tuomme mutta Euroopan ennustukset ovat tosiasioita vääriksi osoittamaa. Ah, Tämä on tätä yhteiskäytettävyyttä. Ranskassa ja Italiassa on uskottomattomia valtteja, joilla voisimme edistää liikennettä rautatiellä, mutta niitä ei käytetä. DG Movin mukaan erittäin kalliit tunnelikuljetukset, joissa kuljetusmaksuja tieliikenteen kulut ovat 30 prosenttia, kun rautatiekuljetukset Ranska-Italian välillä. Rautatieyhteys, joka on olemassa, näki 80-luvulla 120 junaa, rahtijunaa ja noin 40 matkustajajunaa joka päivä. 80-luvulla rautatieyhteys oli ainoa ja se tuplattiin. Ja piti vaihtaa jo, myöskin veturia, koska se kesti puolitoista tuntia, mutta sitä ei enää tarvita 2003 tullitarkuksia yöllä ja nopeus on lisätty kaksi tuntia aikaisemmin ei käytetty it ja nykyään se on erittäin tehokasta. Ja tällä hetkellä on GP1-tason eurooppalaisia yhteyksiä, mutta tästä huolimatta Italian ja Ranskan välillä on kuusi kertaa vähemmän tavara, rahti ja matku- matkustajajunia. Italian ja Ranskan rajoilla voidaan käyttää samoja lastauskennoja kuin aikaisemminkin. Ja rautatiellä on kaksi rautasta, Ensinnäkin junat voivat olla korkeita 50 metriä ja junien paino voi olla, se pitää olla 1150 tonnia, jotta, jotta moottorit kestäisivät. Näissä olessa rotateiden äh, kapasiteetti voidaan laskea 28 ää, ää, vaunua keskimäärin ja noin 100 junaa vähemmän. Eli Ranska voi tällä hetkellä täyttää jo 60 prosentilla tällä kapasiteetilla ja ilman erilaisia kustannuksia. Ranska ja Italia voivat saavuttaa eurooppalaiset tavoitteet vuodelle 2050. Kukaan ei kiistä, että täytyy kunnistaa Ranska ja Italian sopimuksia. Mutta ei ole mitään. Tässä on 50 artiklaa kolmessa sopimuksessa, jotka on ratifioitu, yksi memorandum ei mitään rangaistuksia tässä ole. Ainoastaan on lähtö siitä, että voi olla tällainen välitystoimisto, eikä ole mitään toteutuspäivää. Ainoa indikaatio äh, pitää olla, että nykyinen rautatieyhteys on saturoitunut, saavuttanut kyllästyspisteensä. Ja sopimuksen täytyy kunnioittaa mutta kokonaisuudessaan. Ranskan ja Italian omistautuminen, on, ne ovat omistautuneet rakentamaan tämän yhteisen osan, mutta yhteinen osa ei ole muuta kuin tämä rajat ylittävä tai alittava tunneli. Ranska on sitoutunut rakentamaan 14 kilometriä lisää tunneleita enem, näin enemmän kuin Italia. Ja, ja jos Ranska rakenna 33 kilometriä, niin Italia voi kieltäytyä maksamasta lisää. Sopimusten mukaan koko tunnelin rahoitus on käytettävissä ennen kuin lopulliset työt aloitetaan. Täytteen kustannukset täytyy vahvistaa kolmella taholla, mutta liian torina rautatiet on käyttänyt perinteistä alihankkia, eli ehtoja ei noudata. Ja tässä herää kysymyksiä käytännössä. Ja meillä on, tässä on papereita käytössä, mutta nämä tiedot eivät voi muuta kuin huolestuttaa teitä parlamentissa. Yksi toimista parlamentissa on sanonut, että nämä lopputyöt on esitelty alustavina töinä ja tutkimuksena, että saatiin 50 prosentin tuen 40 prosentin sijasta, vaikka rahoitusta ei ollut käytössä. Silloin kun on veloissa, voi pyytää, että joku pitäisi huolen velasta, mutta kuka voi esittää, että vielä saattaisi ottaa uusia velkoja, kun ennusteet ovat ihan kuviteltuja. Perpinian Figuras yhteyksellä yhtiö on joutunut selvitystilaan neljän vuoden toiminnan jälkeen, vaikka 58 prosenttia subventioita ja maksanut 25 miljoonaa euroa per kilometri kolme kertaa enemmän rekkoja sillä oli ja kolme kertaa enemmän matkustajaliikenteen leontiedon. Kuka ottaa vastuun siitä, että nämä kaksi valtiota budjettitilanteessa, jotka ovat vaikeita velkaannuttua, niin investoisivat lisää ja hyödyntäisivät uutta infrastruktuuria, joka maksaa 150 miljoona euroa per kilometri ja 6 euroa paljon kalliimpaa. Eli lopuksi tämän sanottu, että Brightin keskeytäminen ja sopimusten kunnioittaminen liian torin linjalla ei aiheuta vaaraa tulevaisuudelle. Sen sijaan, että käytettäisiin miljardia kilometriä ja vähennettäisiin rahdin tieliikennettä, joka aiheuttaisi kustannuksia. Pyytäkää dokumentteja ja näyttää silloin, kun teillä sitä argumentteja minä olen tehnyt tämä erittäin lyhyessä aiheessa. Kiitos, että valiokunta kutsui minut nopeasti ja pyydän tulkkeelta anteeksi sitä, että minä puhuin varsin nopeasti. No, Kiitoksia ja sitten jatkamme seuraava puhuja Van Dijk. Te olette Rotterdamin satamasta ulkoasiain päällikkö. Olkaa hyvä. So can... Minulla on joitakin kalvoja, joten ehkäpä voimme nähdä ne. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että kutsuitte minut. On suuri kunnia olla täällä puhumassa tästä tärkeästä aiheesta. Äh, haluaisin kertoa teille hieman Rotterdamin satamasta, mutta noin yleisemmin ottaen äh, satamien roolista näillä käytävillä. Rotterdamin äh, satama, me olemme suuri satama ähm, yksi suurimmista Euroopassa ja me emme voisi olla suurin satama, jos kyse olisi vain alankoiden markkinoista. Tarvitsimme Euroopan markkinoita. Sisämarkkinat ovat olleet tässä Rotterdamin sataman kasvussa helpottajana. Jos näette näitä lukuja, niin näette, että meillä on tärkeä rooli alueella työllistäjänä. 180 000 ihmistä työskentelee suoraan tai epäsuorasti satama-alueella, mutta meidän panoksemme Alankomaiden BKT on myös merkittävä näette tässä tämän konttisataman makrotaloudelliset politiikat näette aina kontteja, mutta konttisatama vain 30 prosenttia. Meillä on yhdeksän voimalaa ja jalostamoja ja kemiallisia kemian teollisuutta Rotterdamissa, joten tämäkin on erittäin tärkeä. Tästä puuttuu nyt konttien määrä 13,5 miljoonaa yksikköä äh, viedään ja tuodaan Rotterdamin satamasta. Mutta tässä on muitakin äh, satamia, Hampuri, Antwerp, Marseille, Valencia. Tämä on yhdistelmä logistista keskittymää ja teollista keskittymää. Tässä näette millainen mm, alue, tämä, millaisen alueen tämä satama kattaa. Oranssi on Hampuri ja Rotterdam, Amsterdam, vaan tämä ei siis käsitä vain heidän omia maitaan, vaan koko luoteis Euroopan. Sama koskee myös Baltian maiden satamia. Tämä osoittaa, millainen merkitys satamilla on rajat ylittävässä kaupassa. Rotterdam on yhdistetty kolmeen käytävään, Reinin, Pohjanmeri, Välimeri ja Pohjanmeri, Itämeri käytävät. Tämä on erittäin tärkeä viesti teille. Jatkakaa näitä TEN-T-toimia. Tämä on hyvin rationaalista ja tehokasta politiikkaa, joka alkoi 2013 Euroopan markkinoiden kilpailukyvyn parantamiseksi luomalla perusinfrastruktuuria. Tässä on tietenkin paljon erilaisia haasteita. Jos näette Rotterdamin kuljetukset alueelle 48 prosenttisesti tulee rekoilla tai sitten, sitten osa sisä vesiliikenteen kautta ja vain 12 prosenttia rautateiden kautta kuljetetaan. Tätä rautatien osuutta pitäisi lisätä tulevina vuosina. Tämä on suuri haaste. Tässä näette, millaista hanketta olemme toteuttamassa. Tämä kuva on silta. Jos katsotte tarkkaan, sitä ei vielä ole olemassa, sitä rakennetaan. Tämä on yksi päähankkeistamme, jota komissio rahoittaa TEN-teestä tämä Thamesweg-yhteys, tällä varmistetaan, että on saumaton yhteys rautateilla syvän meren satamaan ja sieltä sitten esimerkiksi Saksaan. Parantaaksemme tätä yritämme lisätä rautatieliikennettä Rotterdamin ja alueen kanssa. Rotterdam tukee operaattoreita, jotta olisi tällainen säännöllinen rautatieliikenne saataisiin aikaan, koska se on vielä ongelma. Seuraavaksi mm, on tämä modaalinen muutos. Näistä liikenneyhteyksistä on tehtävä kestävän. Vielä kaksi tässä. Yksi keskittyy digitalisaatioon, että yhteydet taka, takamaille, yhteydet takamaille ovat tärkeitä. Tämä kaikki on hyvin loogista ja on vielä hyvin pitkä siihen, että käytämme tätä logista tekniikkaa liikenteen optimoimiseksi. Ja sitten haluamme tietenkin kannustaa vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön. Rotterdam on investoitu suurimpaan nestetyön maakaasun terminaaliin e, ja toivottavasti myös syvämeren kuljetuksissa tätä käytetään tehokkaammin. Sitten meillä on tutkimusta, jota eurooppalainen merisatamien federaatio tekee. Tämä tutkimus käynnistettiin kaksi kuukautta sitten, tai siis julkaistiin kaksi vuotta sitten. En tiedä, onko se lähetetty, se on lähetetty kaikille mepeille, ei ehkä kaikille parlamentin jäsenille, se voidaan digitaalisesti lähettää. Tässä katsotaan eurooppalaisten satamien rahoitushaasteita ja e, satamien hallinnoilta kysytään, mitä haasteita tulevaisuudessa on. 37 prosenttia liittyy investointeihin, perusinfrastruktuuriin. Vielä on täytettävä tenteen aukot, joita näillä yhdeksällä käytävällä on, mutta sitten on uusia investointeja digitaaliseen puoleen. Tiedämme esimerkiksi, että Hampurissa investoidaan myös 5G-verkkoon ja Rotterdamissa yritämme investoida energiainfrastruktuuriin, jotta voisimme käyttää höyryä ja ylijäämä lämpöä tehokkaammin esimerkiksi kaupungeissa kaukolämpönä. Nämä investoinnit ovat edessä Me tarvitsemme tällaisen 2.0 käytävän, jotta voimme mennä tähän seuraavaan vaiheeseen tenteessä. Meidän on ylläpidettävä perustenteen olosuhteet, mutta jatkossa myös infrastruktuuri infrastruktuuriin, digitaaliseen ja energiainfrastruktuuriin investoitava. Sitten aluksi sanoin, että satamilla on erittäin tärkeä rooli rajat ylittävässä toiminnassa. Tämä tuo lisäarvoa koko käytävän pituudelta. Ja näette, että vain 4 prosenttia muista määrärahoista on annettu satomille. Suurin osa menee rautatieliikenteeseen. Tuemme sitä, koska rautatieliikennettä pitäisi tukea, mutta olemme sitä mieltä, että satamat eivät saa tarpeeksi määrärahoja, koska ne ovat todellisia helpottajia ja lisäävät yhteyksiä takamaahan. Ja sitten lopuksi, jos saan puheenjohtaja, päätän ihan minuutin kuluttua. Tässä muutama pääviesti, jonka haluamme välittää seuraava eh, verkkojen Eurooppa-ehdotusta varten. Ensinnäkin te tiedätte, että eh, satamien tulevaisuuden haasteet, mutta kaikkien logististen yhteyksien haasteet liittyvät digitalisaation ja energiamuutokseen. Meidän on käytettävä eh, verkkojen Euroopan välineen määrärahoja näihin tavoitteisiin. Voimme tehdä hyvin paljon tutkimusta, mutta lopulta meidän on myös pantava täytäntöön. Ja tällä hetkellä tasapaino ei ole hyvä. Jos katsotte horisontti 2020, niin tämä suhde on 100 suhteeseen 42, eli tasapainoa on saatava. Ja viimeinen viesti on sellainen, että se puhuu itsensä puolesta. Meidän on investoitava satamainfrastruktuuriin, mutta meidän on myös investoitava eh, digitalisaatioon ja energiainfrastruktuuriin. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta eh, Rotterdamin satamasta. Nyt avaan keskusteluosion. Ja aivan aluksi pyytäisin, niin antaisin puheenvuoron kahdeksi minuutiksi herra Boydille. Hän tulee Rumaniasta. Missä olette? Nostakaa kättä. Olkaa hyvä teidän puheenvuoronne. Hyvää päivää. Kiitoksia. Haluaisin heti aluksi sanoa, että Romania on säätänyt, sillä on liikenteen kokonaissuunnitelma ja se on suunnitellut suuria investointeja alalla. Hankkeet, jotka tässä liikenteen kokonaissuunnitelmassa Äh, on äh, valittu. Ne ovat tässä Maare-ohjelmassa 2014-2020 perusinfrastruktuurin rahoitus, erityisesti liikenneinfrastruktuurin rahoitus on prioriteetti Romanialle. vuoden 2020 rahoituspuitteiden neuvotteluissa myös. Romania on sitä mieltä, että kohesiopolitiikka on yksi tärkeimmistä liikenneinvestointien rahoitusvälineestä. Se, mikä hyväksyttiin Tallinnassa 2013, joka liittyy näihin liikenneväyliin, TNT kor niin vuoteen 2013 Romania ehdottaa, että tämä saatetaan päätökseen, vaikka onkin aukko rahoitustarpeiden välillä ja Romanialle myönnettyjen määrärahojen välillä. Romania kykenee päättämään nämä eurooppalaiset väylät, siis nämä perusinfrastruktuurit. Olemme nyt puolessa välissä 2015-2020 aste ei ole sellainen kuin olisimme halunneet, erityisesti mitä tulee verkkojen Eurooppa-välineen absorptioon. Kuten varmaan tiedätte, meillä on ollut tässä ongelmia johtuen julkisten hankintojen lainsäädännön takia, mutta hallitus on nyt tehnyt hätäasetuksen, joka helpottaa julkisia hankintoja eurooppalaisten normien mukaan, jotka hyväksyttiin joulukuussa 2017. tämä 2014-2020 äh, kauden uutuus oli se, että oli erillisiä ei ollut erillisiä hankkeita Itä- ja Länsi-Euroopalla, vaan oli yhteisiä rajat ylittäviä hankkeita. Siksi minä toimin, toivon, että vuoden 2020 jälkeen äh, rahoituspuitteissa keskityttäisiin äh, Itä-Euroopan liikenneverkkoihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt yritetään pysyä puheajoissa. Saamme mahdollisimman paljon puheenvuoroja. E, ensimmäiseksi Latviasta herra Vukis. Bienvenue, la parole est... Tervetuloa, olkaapa hyvä. Äh, Labdien! Es tātad esmu Ines Boits, pārstāvu Latvijas parlamentu un strādāju. Kiitoksia. Edustan Latvian parlamenttia ja olen talousvaliokunnassa. Ottaisin esiin, että Latvialle ja eh, sen naapurimaille on erittäin tärkeää, että saadaan parannettua TNT-verkkoja, perusinfrastruktuureja liikenteessä, mutta Baltian maille on erityisen tärkeää että täytäntöön pannaan äh, Rail Baltic-hanke, joka yhdistää länsimaihin nämä Baltian maat. Tämä on tärkeää äh, ajatellen strategiaa, mutta myös taloudellisesta ja äh, taloudellisesta näkökulmasta ja poliittisesta näkökulmasta. Äh, haluaisin äh, kysyä Rouva Deliltä, kun olette tässä valiokunnassa, uskotteko, että Rail Baltic-hanke on yksi prioriteetteja, joka täytyy äh, täytäntöön panna aikataulussa ja se saa riittävästi budjettia. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että pääsen osallistumaan kuuntelemaan näitä esityksiä. Nämä ovat selkeitä, konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä on tehty ja millaisia haasteita meillä edessämme on. Minä olen varjoesittelijänä 2021 vuoden kysymyksissä. Haluaisin puhua myös siitä, miten parlamentti käsittelee tätä nykyistä budjettiosuutta. Me olemme aikaisemminkin tunnustaneet, että on kunnianhimoisia tavoitteita, jos halutaan nämä perusverkon kaikki käytävät rakentaa, puhumattakaan kokonaisuudesta. Tämän lisäksi on paljon hankkeita, erinomaisia hankkeita, mutta niitä varten ei ole ollut riittävästi varoja. Tietenkin se pitää myös ottaa huomioon budjetissa komissiossa, mutta tämän lisäksi jatkossa keskustellaan myös siitä, miten voidaan syventää näitä aiheita. Totta kai me tarvitsemme nämä suuret käytävät ja tarvitaan, että niissä mennään eteenpäin hyvin näkyvästi ja yhteispäätöksellä. Tärkeitä ovat standardit liikkuvuuspaketti eh, komissiosta ottaa tämän esiin. Siinä yritetään, yritetään päästä yli niistä ongelmista, joita on rajat ylittävässä liikenteessä, myös ajatellen ympäristöä ja julkisia kuulemisia. Nämä ovat aiheita, joita kannattaisi vielä syventää. Ja toiseksi vielä pitää varmistua siitä, että ne varat, joita on käytössä, ne voivat edistää monimuotoisuutta, antaa eh, siinä eh, puhutaan nimenomaan siitä, että yhä enemmän eh, yksityiset osapuolet tulevat mukaan rahoitukseen ja meidän pitää katsoa, että tässä jäsenvaltiot eivät ole minuksella. Ja tärkeää on katsoa myös, että joissakin tapauksissa eh, on tärkeää, että eurooppalainen ja kansallinen ohjelma eh, tukevat toisiansa. Ei voida laatia eh, omaa suunnitelmaa ajatellen torinoa ja sitten se tuleekin Pariisiin, niin se ei enää ole prioriteetti. Tässä on tärkeää, että verkkojen Euroopan välineessä toimitaan niin, että jäsenvaltioiden pitää täyttää sekä Brysselissä että omassa jäsenvaltiossaan vaatimukset, koska tässä puhutaan Euroopan politiikasta. Merci, Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Ottosson. Hän tulee Ruotsista. Olkaa hyvä. Tack för Kiitos puheenjohtaja. Käytänpä tilannetta kuvatakseni Ruotsin syvää sitoumusta osallistua TNT-verkoston kehitykseen. Ja teemässä me tuomme myös, ja tässä yhteydessä toteaisin, että tarvitaan teknisiä ratkaisuja, joista on keskusteltu jo aikaisemmin tänään. Eli yhteiskäytettävyyttä ei saa myöhästyttää eikä vaarantaa. Vaarana on, että pisteytyminen jatkuu puutteellisen yhteiskäyttäytymisen vuoksi, ja me koemme tätä Ruotsissa jo tällä hetkellä, ja se vähentää investointihalua etemässään, ja se olisi erittäin merkittävä riski. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy tarkastella mahdollisuuksia, joita valtion apusäännöt tarjoaisivat auttaa rautatiealan toimijoita lisäämään investointeja, joita RTMS tulee, kun Jonni täytyy asentaa lisää kalustoa ja kiinnittäisi kansallisten parlamenttien huomiota tähän lähetysperiaatetarkastukseen, jota komissio tekee nopeuttaakseen eurooppalaisten verkostojen kehittämiseksi. Siellä erityisesti Ruotsissa Ruotsissa olemme esittäneet vastalaista artikla 46, jotka koskevat TNT-prosesseja sitä meidän mielestä viranomaisten sisäisiä toimintatapoja ei pitäisi arvioida ja, ja tämä rikkoo paikallista ja alueellista itsehallintoa ja tämä ei mitenkään edistä TNT-verkkoja, vaan heikentää prosessin laatua. Ja vaarana on, että me saamme pitkiä venyttäneitä prosesseja tuomioistuimessa, joka estää teidän projekteja. Kiitos. Merci beaucoup pour votre... Kiitos kovasti. Ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Malodinovic. Tervetuloa tulette Serbiasta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Thank you. This is our... Kiitoksia. Olen ensimmäistä kertaa täällä puheenjohtaja, hyvät kollegat tähän kokoukseen osallistuminen on tärkeää meille, koska Serbia neuvottelee jäsenyydestä EU-ssa, mutta tiedätte, että geostrateginen asema Serbialle sitä, sen takia on hyvin tärkeää, varsinkin itäinen käytävä ja Välimeren käytävä Serbialle me teemme paljon töitä, jotta voisimme noudattaa standardeja ja TNT-vaatimuksia niin, että voidaan täytäntöön panna konkreettisia hankkeita. Me olemme liittyvyysagendaan lähteneet mukaan ja olemme konkreettisesti lähteneet jo mukaan toimintaan alueellisesti ja paikallisesti ja lisänneet sekä energia- että liikennealan verkostoja. Me olemme viemässä päätökseen tämän vuoden loppuun kymmenen käytävää hanketta ja kyseessä on rakennushanke ja nyt me olemme Belgradissa rakentamassa termodaaliterminaalia ja tässä suhteessa meidän täytyy ottaa huomioon kaikki liikennemuodot ja yrittää harmonisoida eh, mahdollisimman pitkälti EU-standardien mukaiseksi lainsäädäntö. Ja eh, nyt 2017 eh, lopussa me olemme päättäneet todellakin alueellamme lähteä hyvin hyvin tiukasti näihin hankkeisiin. Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta ja seuraavaksi puheenvuoron eh, saa meidän valiokuntamme ensimmäinen varapuheenjohtaja Dominic Riquet. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puhujalle erinomaisesta esityksestä. Koskee verkkojen Euroopan että voisi toki valitella varojen riittämättömyyttä tai sitä, että niitä vähennetty tai sillä katsoi ryöstelmässä rahaa useampaan kertaa. Mutta verkkojen Euroopassa on tärkeää, että se väline, jolla on täsmällinen kohde sinne toimintavirasto, koordinaattori ja tärkeää se, että valtiot osallistuvat, kuten on todettu puhuttu jossain vaiheessa myös, että onkohan se turhaa osallistumista, mutta ne osallistuvat kumppaneina. Ja kun tarjotaan juridisia, teknisiä ja toiminnallisia välineitä, asiat etenevät. Selvää on, että kysymys saada eurooppalaisia tavoitteita ja koordinaatiota. Koordinaatio ovat tehneet Euro, verkon Euroopasta menestyksen. Ei kukaan kiistä, ei täällä eikä missään Euroopan pääkaupungissa. Seuraavassa versiossa täytyy kunnata aikaisempaa versiota ja yksinkertaistaa, vaikka se on hankala tehtävä, mutta kuitenkin yksinkertaista asioita, vahvistaa operationaalista puolta ja koordinaattoreiden asemaa, mitä enemmän tätä edistetään, sitä enemmän verkot vahvistuvat ja sitä enemmän käytettävää tämä on, ovat seurattavampia ja toimivampia. Euroopan keskitetty suora hallinta on osoittanut tehonsa. Lopetan tähän ja Voidaan kysyä, eikö tämä idea, joka on toiminut erittäin hyvin, voisi olla sellainen, tästä voi siirtää jotain muita vähän pienempiä välineitä, joita voisi käyttää sitten erillään, kuten RTMS. Yeah. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Delgado. Olkaa hyvä. Sí, buenas tardes, señora presidenta. Eh, hyvää iltapäivää, puheenjohtaja. Hyvät eh, edustajat, eh, Espanja haluaa välittää viestin, viestin siitä, että haluamme, että onnistutaan TNT-politiikassa Eh, aivan kuten eh, sanoi herra Colson, eh, ja toivomme hyvää yhteistyötä näissä asioissa ja näin saamme toimimaan liikkuvuuden paremmin ihmisten ja esineiden osalta. Ja tällä tavoin Espanjassa pyritään tosiaankin toimimaan tehokkaasti, jotta saadaan aikaan alueellista kehitystä. Mm, nämä uudet käytävät, äh, Välimeren ja Atlantin käytävät. Äh, siellä mennään Espanjan alueella 17 äh, autonomisessa alueessa ja arvostamme kovasti näitä ehdotuksia, että laajennetaan näitä käytäviä, Atlantin ja Välimeren käytäviä, jotka ovat mukana. Se menee Koronian, Sevillan, Pamplonan lävitse. Ja siinä on yhteydet myös Kanarian saarille ja Baleareille meriteitse. Meidän pitää ottaa mukaan tosiaan enemmän toimijoita ja toivomme, että Euroopan parlamentti hyväksyy nämä eh, asiat ja ne tulevat voimaan 2021. Olen äh, aivan samaa mieltä siitä, miten tärkeää on edistää äh, raideliikennettä äh, rahtiliikenteessä. Me olemme äh, tässä johtajia ja me haluamme, että tähän panostetaan kovasti, aivan kuten äh, täällä sanottiinkin, pitää parantaa yhteyksiä satamien välillä satamiin. Se on tärkeää, että saadaan nämä yhteydet sataman ja raideliikenteen välillä toimimaan. Tärkeää on kehittää hallintojärjestelmiä liikenteelle esimerkiksi sitten te-verkoissa. Se on erittäin tärkeä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kanteros. Olkaa hyvä. Bienvenue dans la commission transport. La parole est à vous. Tervetuloa, olkaa hyvä. Kiitoksia kutsusta ja puheenvuorosta. Herra Grosch puhui Välimeren käytävästä ja sanoi, että tämä on ainoa ohjelma, johon Kreikka osallistuu ja asetuksen mukaisesti olemme tällä hetkellä menettelyssä, jossa yritämme löytää äh, rahoittajia ja me katsomme tässä jo vuoteen 2027. Sitten sähköinen eh, lipun kirjoitus, eh, digitalisointi ja verkostoituminen, siinä olemme jo paljon tehneet. Maaliskuussa 2019 tulemme varmaan ottamaan ne käyttöön. Sitten kehitys on erittäin tärkeää, mutta myös lentoliikenne ja laivaliikenne, e, niiden yhdistäminen maantieliikenteeseen. E, siksi on erittäin tärkeää, että meillä on tämä TEN-T-ohjelma ja me todella tarvitsemme sitä luonnollisena yhteytenä Eurooppaan. Kreikassa meillä on erittäin paljon matkailua sitä emme saa unohtaa. Ja me haluamme tietenkin tehdä myös enemmän, ähm, mitä tulee Balkanin maihin. Olen iloinen siitä, että Serbian edustaja ei ole pelkästään täällä, vaan puhui myös tänään, jotta tuo alue pysyisi vakaana ja rauhallisena. Siksi tuemme kaikkea, mitä siellä tehdään. Ja äh, haluaisin tässä mainita vielä tämän äh, sopimuksen allekirjoittamisen, joka liittyy nimikiistaan Pohjois-Makedonian tasavallan kanssa. Ja lopuksi haluaisin vielä mm, mainita erään seikan. Meidän pitäisi nähdä vain liikennettä ja kuljetusta meidän pitäisi ottaa myös ihmiset huomioon ja matkailu, varsinkin vesiliikenteessä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hame. Olkaa hyvä. Kiitoksia näistä esityksistä. Liikenne on ainoa ala, jossa hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990. Siksi on oikein, että rautatie, joka on ympäristöystävällinen, saa etusijan. Matthew Gross sanoi, 80 prosenttia määrärahoista menee rautateille, se on ihan oikein. Mutta jos katson näitä rautatiehankkeita, niin mihin nuo määrärahat menevät? Siellä teemme monia asioita väärin. Lion Turinin pitäisi maksaa, Torinan pitäisi maksaa 12 miljardia. Sitten sanotaan, että se maksaa 26 miljardia. Se ei olekaan mikään ongelma, että 14 miljardia lisää maksetaan. Mutta ähm, Berliinin ja Wrocławin välillä on aukko. Äh, se säästäisi kaksi ja puoli tuntia ja nopeuttaisi käytävää Hampurista Krakovaan, mutta meillä ei ole 30 vuoteen ollut rahaa siihen. Jos katsotaan, että miljardeja investoidaan eurooppalaiseen rautatieverkostoon, mutta jos sitä sitten katsotaan, se on todellinen tilkkutäkki ja aukot ovat juuri siellä, missä rajat ovat, koska jäsenvaltiot ja komissio eivät näe sitä prioriteettia, että Euroopan pitäisi kasvaa yhteen Brysselin e, e, ja Euroopan rautatieviraston välillä on 800 e, metrin aukko. Jos se suljettaisiin, niin kestäisi vain tunti sinne eikä kahta tuntia kuin nyt. Freiburgin ja Kolmarin välillä tuhottiin sodan viime päivinä silta, sitä ei ole vieläkään rakennettu uudelleen. Näihin meidän on panostettava, koska me emme saa unohtaa, että vain 5 prosenttia matkustajista matkustaa huippunopeusjunilla, suurimassa matkustaa lyhyemmillä reiteillä. Tietenkin nämä suuretkin hankkeet ovat tärkeitä. Rail Baltica on valtava hanke, se kuitenkin maksaa vain pienen osan Lion Torino reitistä. Se on oikein, mutta Lion Torino on väärin. Meidän on varmistettava, että ihmiset äh, pääsevät rajat yli. Se on tärkeää, että Eurooppa voi yhdistyä. Kiitoksia ja nyt me jatkamme. Ja nyt äh, tässä voi tietenkin alkaa suosiota osoittamaan, että sitä ei tehdä, vaikka olisikin poikkeuksia. Seuraavaksi edustaja Kyläkoski. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Szanowna pani przewodnicząca, wspierając działania... Rouva puheenjohtaja. Me halusimme tukea koulutusvaliokunnan työtä ja me haluamme myös kiittää teitä välttämättömien infrastruktuurien infrastruktuuriprojektien tuesta, jotka yhdistävät Pohjois- ja Itä-Euroopan alueet pääkaupunkeihin. Seuraava suuri projekti, johon kiinnittäisin ne sekä Euroopan parlamentissa että teille huomiota on pohjois-etelä-akseli, joka yhdistää Euroopan pohjoisosan eteläosaa. sen Karpaattien käytävää tässä yhteydessä erityisesti. Se loisi mahdollisimman nopeita kuljetusreittejä, jotka yhdistäisivät Balkanin Baltian maihin. Se olisi taloudellisesti tärkeä Itä-Euroopalle ja se kytkisi Tonavan ihmiset muun Keski-Euroopan kanssa ja edelleen valko Ja sitten myöskin tämä uusi silkkitiealoite. Nämä ovat tärkeä osa holitsista kuljetuslähtymistapaa ja olisivat synergiaa Itä-Euroopan maiden kesken ja ottaisivat kehitystä. Mutta kuljetusinfrastruktuuria tarvitaan tällä alueella. Näitä niin voimme vahvistaa talouskasvua ja kauppaa itäisen Euroopan ja muun Euroopan kesken. Moottoriteitä, rautateitä, rautateitä ja muuta. Yhden projektin mainitsisin tässä. Me teimme hakemuksen tässä viime vuonna. Tämä on nopea junayhteys e- Tallinnasta Baltian maiden halki Puolaan. Nopea junayhteys siitä edelleen Kreikkaan ja Turkkiin Tämä on äärimmäisen tärkeä hanke. Meillä on infrastruktuurisuunnitelmat. Koska tämä nopea yhteys on todella välttämätön. Se kytkisi idän ja luoteis Euroopan ja loisi kehittymismahdollisuuksia, lisäisi vakautta ja se tukisi Euroopan unionin roolia idässä. Taas maailmansodan jälkeen ajatellen, mitä Itä-Euroopan maat ovat kärsineet, me tarvitsemme EU-tukea. Sitä me pyytäisimme teiltä. Monsieur Jalonen. Seuraavaksi edustaja Jalonen Tervetuloa tänne. Eh, ja me eh, tosiaan kävimme Suomessa. Meillä oli siellä merkittäviä keskusteluja. Varmasti muistatte sen. Tervetuloa. <laughs> I didn't hear it. Okei. Okay. Uh, puhun. Uh, täällä nostettiin esille Baltian, Raja Baltikin merkitys Euroopalle. Se on myös Suomelle tärkeä ja olen korostanut aikaisemminkin sitä, että se – tulee jatkua helsinkiin asti eli tallinnan tunneli ja siitä eteenpäin, äh, eteenpäin Suomen nykyisiä äh, rautateitä hyväksi käyttäen aina jäämerelle asti. Siitä saadaan äh, taas yhteys Aasiaan. Ja kaikkihan tietää, että Helsinki-Vantaa lentokenttä on lyhin tie Aasiaan, joten se on myös täällä raidepuolella sitä. Suomessa tieinfraan ei saada tukirahoja juurikaan ja uskallan väittää, että tämmöisissä maissa kuin Suomi, missä tukirahoja ei saada, niin pienellä tukikannustimella saataisiin kiihdytettyä infran rakentamista ja nopeutettuja siitä saatavia hyötyjä Euroopalle, joten haluaisin nostaa tämän niin kuin tukimuotojen laajentamisen esille ihan sitä kiihdyttämistä ja talouden hyötyjen saatamisen johdosta. Mutta samaan aikaan muistutan siitä, että kun täällä puhutaan perinteisistä liikuntamuodoista, teistä, rautateista, meriliikenteestä, niin maailma muuttuu ja uusia tekniikoja on tulossa. Meillä on jo nyt tiedossa, että tulevaisuudessa voimme liikkua hyperluupilla, tavara voi liikkua droneilla ja miksei ihmisetkin voi liikkua droneilla, joten tarvitsee pitää mielessä myös nämä uudet tekniikat, kun keskustelemme tnt verkosta Kiitos. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi edustaja Löfström. Missä olette? Tervetuloa. Uh, Kiitos puheenjohtaja huomisen voittajat maailmanlaajuisessa laivaliikenteessä, Ennen täytyy keskittyä energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Meriala Pohjois-Euroopassa on ollut johtavassa asemassa, on kehittänyt uusia teknologioita, innovaatioita, jotka tuottavat vähemmän päästöjä ja joiden kautta laivat voivat operoida nopeammin. Nesteytetty maakaasu otettiin käyttöön ensin suurille matkustajalaivoilla. Se vähensi päästöjä, samoin nämä rikkipesurit on otettu käyttöön. On erittäin tärkeää, että merten moottoriteillä on jatkossakin tärkeä rooli ja saa, ne saavat rahoitusta. Uudessa monivuotisessa rahoituspuitteissa on erittäin tärkeää, että on lisää rahoitusta tutkimukselle ja kehitykselle. Tällä tavoin voidaan tukea Euroopan meriliikennettä, kun se siirtyy kohti hiilivapautta, mutta Kuten herra Van Dijk sanoi, tarvitaan paljon pilottihankkeita ja testihankkeita, joissa EUn rahoituksella voi tärkeä rooli. Rahoitus tällä alalla voi luoda kasvua ja työpaikkoja Euroopassa. Tätä EU tarvitsee, jotta voidaan ylläpitää tämän meriklusterimme kilpailukykyä joka kehittää korkean teknologian laivoja maailmanlaisen laivateollisuudelle. Lisäksi on tunnistettava, että todellisuus on erilainen eri Euroopan alueilla. Itämerellä vesi on hyvin matalaa ja suolaa on vähän. Tämä vaikuttaa siihen, miten rikkipesurit toimivat Suomi on ainoa rannikkovaltio maailmassa, jossa kaikki satamat voivat jäätyä täysin tavallisena talvena ja on noin sata päivää, jolloin merellä on jäätä Tämä tarkoittaa, että laivat ovat eh, raskaampia ja ne käyttävät enemmän polttoainetta, vaikka ne käyttäisivätkin ympäristöystävällisintä teknologiaa. On muistettava eh, liikkuminen jäisillä merillä, että Eurooppa on erilainen eri paikoissa, emmekä saa rankaista näitä alueita, kun laadimme uusia vertaisarvoja. Kiitoksia. Kiitoksia puheenvuorostanne. Ja eh, seuraavaksi edustaja Demonte. Prima. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin esitän kysymyksen, haluaisin laatia huomion, esittää huomion. On erittäin tärkeää, että järjestämme tällaisia kuulemisia. Kiitän kaikkia puhuja heidän puheenvuoroistaan. Tämän tarkoituksena on antaa meille tietoa, jotta me voisimme laatia mielipiteemme, että voisimme keskustella, ja tätähän politiikka on. Nyt tänään minun on sanottava eh, harmikseni, että tänään meillä on kolme puhujaa. Ivanev kuva määritellään Torino Lion, Lion rautatien päävastustajana ja että hänellä on riita-asia tuon rautatieyhtiön kanssa vireillä. Ehkä olen väärässä tässä, voitte korjata minua. Jos haluamme käydä keskustelua, niin meillä pitäisi olla tasapainoinen äh, mahdollisuus. Jos on näin voimakkaasti äh, vast, asiaa vastustava henkilö, meillä pitäisi olla myös asiaa puoltava mielipide, muuten keskustelu vääristyy. Haluaisin kysyä teille, että mitä vaihtoehtoja näette tälle rautatieyhteydelle? Antakaa minulle vastaus, joka ei ole aktivistin, vaan taloustieteilijän. Ja sitten herra Gros Balkanin maista. Meillä on nyt tämä liikenneyhteisö, uutuus. Mitä mahdollisuuksia teidän mielestänne on, mitä ongelmia ja haluaisin vielä erään tiedon teiltä, nimittäin e, investoiko Kiina, miten Kiina näkyy tällä alueella? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten viimeisenä puhujana, ei vähimpänä kuitenkaan, edustaja Devinska. Olkaa hyvä. I see, Madam Chair, you're in Huomaan, että olette huumorituulella tänään. Ymmärrän, että tämä ei ole ainoastaan kuuleminen, vaan tässä on keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa. Hienoja pari reaktiota. Sitten vetosin teihin. Latvialaiselle kollegalle sanoin, että tämä Baltian jona yhteys on prioriteetti ja se on oikeutettu. Ja Olin Rai Baltikan aikaisempi koordinaattori. On hyvä kuulla latvialaista edustajaa, joka puhuu näin myönteisesti ja innokkaasti. Toistakavasti Romanian suhteen emme tee eroja Itä-, Keski- tai Länsi-Euroopan välillä. Meillä on markkinat ja prioriteetit ja siis siinä suhteessa yhteydet ovat voimakkaat. Ja, ja jos niitä yhteyksiä ei ole, niin sitten niiden on juuri pääteema. Asiat täytyy tarkastella kokonaisuudessaan. Ja sitten kansalliselle parlamentille vielä olen yksi esittelijä tässä FIN suhteen. Sanoisin, että, on hyvä, jos esittäisitte omia ideoita siitä, mihin suuntaan se FIN pitäisi mennä. Mitä virheitä sitä nämä on, mitä puuttuu. Mutta teillä on myös tehtävänne kansallisella tasolla, kansalliset parlamentit, niillä on tehtävänsä. Meillä on vielä monimutkaisia lainsäädäntöjä ja lainsäädäntöpullonkauloja ja paneelilla, jos sopii Täytyy se tämä on menestystarina, mutta yksi pyytä minulla on. Täällä on se kakkosen suhteen suosituksia. Mitä tästä puuttuu? Minun olisi pitänyt puuttua, mitä olisi pitänyt lisätä. Me herra tietysti koordinaattoria hyvin mukana. Ja sitten kysymys. Miten te... Mitä mieltä tulette tätä yrittämistä? Mitä täällä satama, että tuota, tuota, teette tulosta. Miten Blend vaikuttaa tuloksen tekoon? Mikä vaikutus sillä voi olla? sitten kommentti. Tämä oli tämä 60-40 jako 60-40 uutta ja, ja modernisointia tässä suhteessa, mutta tämä koskee Eurooppaa kokonaisuudessaan. Miten tämä näkyy teidän satamassa? Ja tämä on lopullinen kysymys teille. Haluaisitteko enemmän joustavuutta ja yksinkertaistamista vai ei? Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup, monsieur Teniska. Kiitoksia, herra Teniska. Tärkeitä kysymyksiä tuli esille. Nyt sitten täällä edessä puhujilla on hyvin vähän aikaa käytössään. E, toivottavasti puhutte tiiviisti. Teillä on kullakin vii- kaksi minuuttia. Me aloitamme aivan kuten teimme viimeksikin. Ensimmäiseksi puhuu DG Movista e, edustaja Holson. Kaksi minuuttia ja seuraavaksi Mathieu Grosch. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, en voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta tiettyihin kylläkin. Ensinnäkin herra Rikeelle. Tosiaan eh, verkkojen Euroopan välineessä on hanke, jonka avulla voidaan vahvistaa koordinaattorien roolia ja eh, halutaan saada aikaan enemmän yhteyksiä koordinaattorien roolin ja hankkeiden välillä. Tässä mennään oikeaan suuntaan. Ja sitten mm, halusin vastata tähän vastustukseen, jota on pienissä ja isoissa hankkeissa, tai että ne tulevat vastakkain nämä käytävät, niissä kulkee valtavasti liikennettä. Siihen tarvitaan isoja hankkeita, mutta ei sitä varten tarvitse jättää sivuun pieniä hankkeita, mutta Rail Baltica on meille hyvin perustavanlaatuinen hanke ajatellen strategisia kohtia ja liikennettä. Ja tällä tavoin Baltian maat tulevat Eurooppaan lopultakin ja se on olisi tämä suuri virhe, jos se sivutettaisiin. Ja eh, mitä tulee sitten eh, edustaja Del Monten kysymykseen eh, Torino asiasta. Tässä voi mennä sinne omimaan asiaan, mutta me emme ole hänen kanssaan samalla linjalla. Ensinnäkin nykylinja on aivan mahdotonta taata riittävästi liikennettä Välimeren käytävässä. Se on aivan selvää. Se johtuu sen koosta ja voisin tästä asiasta tietenkin puhua jo tunteja. Ja sitten tämä hanke, se on, mutta jos se jos sitä nyt katsotaan tarkemmin, niin se on 26 miljardia euroa ja kolmanneksi sitten äh, suuri virhe, jonka monet tekevät. Ja siitä syystähän me olemme täällä. Kyseessä on eurooppalainen hanke, Lyon äh, Torino. Äh, kyse on eurooppalaisesta hankkeesta. Se ei ole Ranska-Italia-hanke, se on Euroopan tason hanke käytävälle, joka edustaa hyvin poikkeuksellista liikennemäärää. Kiitoksia. Ja edustaja Gross seuraavaksi. Seuraava puheenjohtaja Pohvalli on tarinoista sen verran, että yksi politiikan vahvuuksista, että työskennellä 2030 näkökulmasta. Ja olemme soijassa hetken kansallista keskusteluista. Ja onpa projektit ja perusteltu tai ei, se on tärkeä näkökohta. Minun käytävissäni on ollut maita, jotka ovat vaihtaneet X kertaa hallitusta, mutta prioriteetit ovat aina olleet samat. Tämä koskee esimerkiksi Kreikkaa. Ja mitä tulee investointeihin, se täytyy nähdä sen lisäarvon suhteen, jotka ovat kaukana käytävistä. Ja siksi on tärkeää, että tehdä lisää työtä rakennerahastojen kanssa. Ei ole olennaista yhdistää A ja B, jollei myös yhdistää ne, niitä, jotka elävät A ja B. Ja rakennerahastot voivat työskennellä verkkojen Euroopan kanssa luodakseen lisäarvoa. Balkanin suhteen sanoisin, mitä meihin tulee. Mä kuulemme kaksi asiaa. Pystään yhteyksien logiikassa lainaus sitaateissa – ei investoida yhden suuntaiseen liikenteeseen. Ajatella sellaisia yhteyksiä, joita Euroopassa voisi olla tulevaisuudessa Balkanilla. Ja nyt pitäisi hyväksyä jo yhteiskäytettävyyden kriteerit, eurooppalaiset kriteerit, jotta tulevaisuudessa tulisi ylimääräisiä kalliita teknisiä ongelmia. Ja sitten Kiinan investointien suhteen – sanon oman näkökulmani. Täytyy olla tarkkana niiden investointien suhteen. Sillä saattaa olla halpaa rahaa lyhyellä aikavälillä, mutta huomenna hyvin kallista. Ne, jotka tuota rahaa käyttävät, heidän täytyy ajatella pitkän aikavälin strategiaa eikä lyhyen aikavälin rahoitusta. Meillä ei ole koordinaattoreina muuta filosofiaa, mitä voisimme esitellä, mutta voimme puhua joidenkin aloitteen näkökulmasta voimme verrata äh, eurooppalaista työtä ja sen laatua muiden tekemään työhön. Ja Kreikan suhteen Kreikka on meille esimerkki I, I, myönteisten investointien jatkuvuudesta. Sitä me näemme tekevämme tulevaisuudessa. Ja tässä yhteistyö rahastojen kanssa on ollut sellaista, jos, jolla voimme lisätä jo tehtyjen investointien arvoa. Kiitoksia kovasti. Äh, ja seuraavaksi sitten ähm, herra Ibanes, ähm, teidän vuoronne. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, tässä äh, tämä ristiriita äh, vastaus tulikin jo herra Kolsonilta ja huomasitte, että DG Move selitti, että ähm, tässä ei voida vastata nyt seuraavaan nämä vuosisadan haasteisiin muuten. Itävaltalaiset, jotka ovat sveitsiläisten kanssa yli kilometrin korkeudessa, ovat hyvin vaativia tässä suhteessa, mutta vastaukset ovat hyvin perustavanlaatuisia. Meillä on yksi raide Italiassa ja jo, ähm, jos me toimimme aivan äh, samalla tavoin kuin 80-luvulla toimitaan, niin että meillä on 2800 äh, äh, junaa päivässä ja se on yhteensä sitten 75 prosenttia olisi tieliikennettä. Tämä on ihan perustaloutta, voidaan lisätä ja kertoa mutta sanoisin tähän, että teidän poliittiset ystävänne ovat laatineet Ranskan ja Italian välisen sopimuksen. Kyse ei ole Ranskasta, joka eh, lähti eh, paussille 2008 eh, ja Italia sanoi, että se haluaa puhua tästä hankkeesta myöhemmin. Se ei tarkoita, että me pysäytämme, vaan me sovit, sovellamme tätä sopimusta, jonka ystävänne ovat laatineet. Ranska siis sitoutuu eh, maksamaan 5 miljardia lisää niihin eh, eh, infrastruktuureihin, jotka ovat myös Ranskassa, mutta jos nyt italialaiset haluavat maksaa rajat ylittävästä tunnelista enemmän, ilman, että sinne lähtee vastapuoli, niin se pitää selittää tietenkin valitsijoille, mutta kaikki tämä on yksinkertaista taloutta. Nyt aktivistit mainitsitte tämän sanan. Sanoisin, että tässä kaikki Ranskan keskusyksiköt, koko Ranskan hallinto on tässä mukana. Tässä on myös Mm, eh, tilintarkastustuomioistuin ja kaikki muut eh, talousinstanssit ovat sanoneet, että tämä eh, ei ole suotuisa hanke taloudellisesti, mutta tosiaankin taloustieteilijät eivät ole aktivisteja, vaan kyse on Ranskan keskushallinnosta. Hämmästyttävää on se, että jo 20 vuotta kaikki nämä tiedot, nämä johtopäätökset, ne on sivuutettu ja eh, hallituksissa ja EU:ssa näin ei enää tehdä. Eh, se on hyvä, eh, se on hyvä että nyt Ranskan liikenneministerit ja nykyinen hallitus, samoin kuin Italiassa, keskustellaan todella ja nykylinjalla voidaan mm, saada aikaan 75 prosenttia teille. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Herra Van Dijk, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon käsitelläkseni näitä asioita, joita nostin esiin vähän yleisemmin monivuotista rahoituspuitteista. On yli 100 miljardia, jotka investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen, 42 miljoonaa täytäntöönpanoon. panoon me voimme esittää kysymyksen, onko tämä nyt oikea suhde näiden kahden välillä. Tarvitsemmeko myöskin enemmän määrärahaa täytäntöönpanoon? Tämä on se kysymys, jonka esitin tässä, äh, kun katsotaan rahoitusnäkymiä. Ja sitten äh, keskityin äh, verkkojen Eurooppaan ja liikenteeseen vain 4 prosenttia määrärahoista on mennyt satamille, ja tämä liittyy siihen, että kaikkia satamainvestointeja ei nähdä rajat ylittävinä eh, hankkeina. Ne nähdään joskus eh, paikallisina hankkeina, eh, mutta niillä on kuitenkin voimakas vaikutus myös rajat ylittävästi, joten investointeja tehdään satamissa esimerkiksi rautatieliikenteen kannustamiseksi, kuten Rotterdamissa investoimme myös yhteyteen eri syvämeren terminaalien välille, jotta saamme optimoidumpaa rautatieliikennettä takamaille. Tämä on rajat ylittävä hanke ja se voitaisiin myös arvioida sellaisen. Näin ei aina käy. Ja sitten eh, me voimme tietenkin vielä, eh, voimme tälle eh, yrittää saada enemmän tukitoimia, mutta yli 40 prosentin panos verkkojen Euroopan modernisoimiseksi. Tätä Rotterdamin satama tukee, kun nähdään millainen haaste meillä on digitalisaation ja energia Äh, siirtymän välillä. Siksi tuemme tätä ja tuemme myös tätä suhdetta. Sitten puhuitte tästä sekoituksesta. Sanoitte, että me teemme voittoa. Kyllä, me olemme voittoa tekevä ja olemme myöskin hyvin avoimia vuosikertomuksessamme jos, ovatko kaikki muut satamat sellaiset, että ne tekevät voittoa, sitä on vaikea sanoa. Täällä hyväksytään uusi asetus, joten toivon, että parin kolmen vuoden kuluttua on enemmän avoimuutta niin, että todellakin näemme tämän. Ja äh, haluaisin äh, Rova Maisneri onnitella tästä asetuksesta. On erittäin tärkeää, että saamme enemmän avoimuutta tästä. Kyllä, Rotterdamin satama tekee voittoa ja se kaikki investoidaan uudelleen äh, satamaan. Tämä Äh, siltahanke, joka on päähankkeemme. Äh, se on 360 miljoonan hanke, 60 miljoonaa tukea, 200 miljoonaa ähm, valtiolta ja 100 miljoonaa itse satamalta, joten me sekoitamme eri rahoituslähteitä. Jos katsotte Rotterdamin luottoluokkaa, kitusta, niin silloin Esirin korko ei ole kilpailukykyinen verrattuna markkinakorkoihin. Kiitoksia kovasti. Nyt voidaan ää, aplodeerata kyllä näille esiintyjille, jotka ovat olleet erittäin laadukkaita. Nyt tosiaan saimme mahdollisuuden esittää oikeat kysymyksetkin ja tämä ää, tänään, kun puhumme näistä infrastruktuureista, eh, maailmamme on muuttunut ja meillä on edessämme haasteita. Meidän pitää valita hankkeet ja siinä pitää ottaa huomioon avoimuus, koska ne valinnat, joita teemme, ne eh, ovat tietenkin myös kansalaisten eh, elämään vaikuttavia valintoja. Ja tässä kysyttiin tärkeitä kysymyksiä varsinkin äh, herra Delgado otti asian esiin. Äh, rekat äh, raiteille, se on meidän prioriteettimme ja nyt me olemme tällä linjalla. Nyt meidän täytyy vähentää hiilidioksidipäästöjä ja me kaikki olemme allekirjoittaneet Pariisin sopimuksen ja nyt liikenteen pitää olla vastuullinen tässä kysymyksessä ja arvatkaapa, me olemme aika kaukana tavoitteesta, joten meidän täytyy kiihdyttää vauhtia tässä suhteessa. Me emme tee töitä ainoastaan omasta puolestamme, vaan tulevien sukupolvien puolesta. Jotenkin tosiaan on löydettävä uusia rakenteita. Tässä puhuttiin Lyonin Torinon linjasta. On paljon eri maita, ja hankkeita, jotka ovat ongelmallisia. Ja ne ovat ongelmallisia, koska niistä ei jää keskustella riittävästi. Niinpä meidän pitäisi ottaa esiin nämä eri osapuolet, jotka ovat vastakkain, niin että ne voisivat puhua miettien seuraavaa viittä tai kymmentä vuotta, koska nämä infrastruktuurit, niitä ei voi rakentaa ainoastaan ajatellen vaaleja, vaan niissä pitää ajatella pidemmälle ja nimenomaan pitkällä aikavälillä. Ja tästä syystä juuri, niin tässä itse olenkin ainut nainen, hyvät herrat, me odotamme seuraavia puhujia ja meillä on seuraava paneeli tulossa nyt ja kiitoksia teidän panoksestanne. Ja seuraavaksi eh, pyydänkin eh, seuraavaa panelia, tänne eteen. Me aiomme puhua täällä 2020 eh, vuoden jälkeisestä vaiheesta, mitä tulee infrastruktuuri investointeihin liikennealalla. Täällä ensimmäiseksi toivotan terveksi, tervetulleeksi herra Hololainen. Hän on pääjohtajana DG Muovissa. Sitten Neera Dynet, hän on liikkuvuushankkeiden johtaja, mutta täällä salissa on vähän liikaa, liikaa meteliä. Jos haluatte puhua, niin menkää ulkopuolelle. Seuraavaksi siis Dynet, herra Dynet, hän on Euroopan investointipankista ja liikkuvuushankkeiden osaston johtaja. No niin, nyt pitää koko kierros tehdä sitten. Ja sitten seuraavaksi myös ähm, herra Brian Simpson. Hän on äh, eurooppalainen koordinaattori äh, merten TNT-hankkeissa. Ähm, no niin, seuraavaksi annankin sitten äh, puheenvuoron herra Hololaille, joka on pääjohtajana pääosastossa ja pyytäisin, että Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet osallistuvat keskusteluun kansallisista parlamenteista, jos tulette, täytätte oranssilomakkeen, jos teillä on kysymyksiä esitettävänänne. Pyytäisin hiljaisuutta. Jos haluatte puhua, niin salin ulkopuolella. Eli jos teillä on kysymyksiä, hyvät kollegat kansallisista parlamenteista, eh, te voitte täyttää oranssin lomakkeen. Eera Ololai aloittaa. Te eh, puhutte siis eh, muun pääosaston puolesta seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon, hyvää puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen voidessani olla täällä tänään. Ja on todella ilo, hyvät naiset ja herrat, että meillä on mahdollisuus puhua teille tänään ja että voin puhua infrastruktuurin rahoittamisesta. On selvää, että tämä keskustelu on todella ajankohtainen, erityisesti kun otetaan huomioon se, että komissio vähän aikaa sitten hyväksyi ehdotuksensa liikenteen rahoittamista seuraavassa EUn pitkän aikavälin budjetissa. Haluaisin muistuttaa niistä investointitarpeista, joita Euroopalla on. 2021-2030 investointitarpeet arvioidaan olevan noin 500 miljardia euroa TNT-ydinverkkoa varten, joka pitäisi olla valmis vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten 1500 miljardia mm, yleisiin liikenneinvestointeihin. Tämä kattaa mm, myös kattavan verkoston. Jos haluamme lisätä siirtymistä älykkääseen ja vähäpäästöiseen liikkuvuuteen kaupunkialueilla, tarvitaan lisäinvestointeja. Infrastruktuurinvestoinnit 2016 oli 1,8 prosenttia EUn BKTstä. Se oli laskenut 2,2 prosentista vuodella 2009. Tämä on noin 20 prosenttia alle investointiasteiden ennen rahoituskriisiä. Eli nyt ollaan palautumassa, mutta tämä on vielä riittämätöntä, jotta voitaisiin kattaa aliinvestoidut vuodet. Ja siksi komissio on ehdottanut, että liikenneinfrastruktuuria tuetaan vahvasti myös vuoden 2020 jälkeen erilaisten EU-rahoitusohjelmien ja välineiden kautta. Tämä ei koske pelkästään verkkojen Euroopan välinettä, vaan myös Euroopan aluekehitysrahastoa, koesiorahastoa, Horisontti Eurooppa ja Invest EUta, joka on Esirin seuraaja. Joten me olemme e, kehittäneet nämä hankkeet edistääksemme investointeja e, korkealaatuisen infrastruktuurin, joka yhdistää kaikki EUn alueet niin, että saadaan aikaan modernia, turvallista, älykästä, kestävää ja turvallista infrastruktuuria, josta on hyötyä Euroopan kansalaisille ja e, yrityksille. On tärkeää korostaa sitä, että ilman EUn tukea yksityisillä ja kansallisilla toimijoilla on usein liian vähän kannustimia luoda laajoja infrastruktuurihankkeita, joilla on rajat ylittävä vaikutus ja laatia Euroopan laajuisia yhteentoimivia järjestelmiä ja palveluja. Siksi meidän on keskitetty EU EUn tuki sellaisiin hankkeisiin, jotka tuottavat paljon lisäarvoa Euroopan laajuisesti ja jotka eh, tuovat mukaan investointeja muista lähteistä, mukaan lukien yksityiseltä sektorilta. Eli eh, aikaisemmin on aliinvestoitu tai ei investoitu laisinkaan, siksi eh, verkkojen Euroopan väline on jo saanut aikaan muutoksia, toivottavasti jatkossakin tekee niin. Nykyinen verkkojen Eurooppa väline 2014-2020 on hyvin tehokas väline, korkea absorptiokyky, se on toiminut nopeasti. Liikennesektorilla 22,3 miljardia määrärahoja on annettu tähän mennessä 643 hankkeeseen, joiden tarkoituksena on laittaa liikkeelle 46,7 miljardin arvosta sijoituksia Euroopassa. 96 prosenttia budjetista on jo sidottu, eli melkein kaikki määrärahat on myönnetty. EU e tukee tässä rajat ylittävää ulottuvuutta. Monet tuntevat Brennerin perustunnelin tai Rail Baltica-hankkeen. 11 miljoonaa hallinnoitiin suoraan verkkojen Euroopan puitteiston kautta ja 100 prosenttia tästä summasta on jo myönnetty. Seuraava verkkojen Eurooppa-hanke tai ehdotus 2021-2027 tämä vahva nykyinen verkkojen Eurooppa-väline on johtanut siihen, että komissio on ehdottanut uutta kunnianhimoista CEF2-hanketta. Se 130,6 miljardia euroa, eli noin 30 prosenttia enemmän kuin nykyisellä kaudella. Tässä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia sen merkittävästä ja jatkuvasta tuesta. Se on kannattanut laadukasta ja tehokasta verkkojen Euroopan välinettä. Meidän ehdotuksemme SEFistä on hyvin samankaltainen kuin Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka hyväksyttiin 31. päivä toukokuuta 2018. Tässä SEF, uudessa SEFissä on yleinen summa 12,8 miljardia, kohesio summa 11,3 miljardia ja sitten 6,5 miljardia puolustusliikkuvuuteen. Ja unionin sitoumusten mukaisesti Meillä on tavoite, jonka mukaan 25 prosenttia EU-määrärahoista pitäisi olla ilmastotavoitteiden tukemista varten. Ja SEFissä 60 prosenttia määrärahoista on tarkoitettu ilmastotavoitteisiin. Aiomme siis keskittyä erityisesti transeurooppalaisiin verkkoihin ja näihin puuttuviin linkkeihin. Ne pitäisi saada laadittua vuoteen 2030 mennessä. Ja jatkuvuus on erittäin tärkeää näissä olemassa olevissa rajat ylittävissä hankkeissa. Lisäksi keskitymme paljon voimakkaammin infrastruktuurin uudistamiseen. Meidän on lisättävä toimia Cesarin ja ERTMS-alalla, jotta ne saataisiin valmiiksi. Digitalisaatiota olisi edistettävä kaikilla aloilla meidän on saatava aikaan uusia liikkuvuuspalveluja ja lisäksi meidän on tehtävä verkostamme kestävämpiä ja turvallisempia myös, jos ajatellaan luonnonkatastrofeja. Joten tuleva ohjelma huomioi synergioita liikenteen, digitaalisuuteen ja energiainfrastruktuurin tehtyjen investointien välillä. Tämä erityisesti keskitytään e-liikkuvuuteen, latausinfrastruktuuriin ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Lisäksi meillä on uusi ulottuvuus, tämä ähm, puolustuksen liikkuvuus, se on äh, uusi elementti puolustusyhteistyön puitteissa. Tässä luodaan kaksi käyttö äh, liikenneinfrastruktuuria, infrastruktuuria, joka tarvitaan puolustuksen liikkuvuutta varten, joka hyödyttää myös äh, siviilipuolta. Nämä määrärahat mahdollistavat sen, että voidaan paremmin saada aikaan TEN-T-verkot päätökseen ja voidaan saada myös puolustusjoukoille enemmän liikkuvuutta. Tämä on siis tällainen win-win-tilanne. Sitten vähän enemmän vielä Invest EUsta. CEF tukia täydentää uusi Invest EU-rahasto, jossa 11,5 miljardia on tarkoitettu kestäville infrastruktuurihankkeille. Tässä keskitytään markkinoiden epäonnistumiseen ja äh, ei-optimaaleihin investointitilanteisiin sekä investointiaukkoihin. Jotta voitaisiin lisätä yksityisen sektorin osallistumista äh, infrastruktuurihankkeisiin seuraavissa rahoituspuitteissa, meillä on erilaisia rahoituslähteiden sekoitusvälineitä – voidaan hyödyntää Euroopan investointipankin tukea, kansallisten hankepankkien tukea tai yksityispankkien tukea. Meillä on nyt kokemusta nykyisistä rahoitustukien sekoituksista ja voimme hyödyntää tätä kokemusta. Lopuksi haluaisin sanoa, että voimme jatkaa tulemme jatkossakin löytämään tapoja saadaksemme parhaan vipuvaikutuksen julkisista määrärahoista. Ja erittäin tärkeää, että hankkeet valmistellaan hyvin, että ne ovat hyvässä mm, putkessa. Ilman tällaista hankeputkea ei ole mahdollista laatia laadukkaita hankkeita, jotka todella vastaavat vaatimuksiamme. Ja mm, se tosiseikka, että jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet, miten hyviä hankkeita laaditaan edistää tätä unioni, joka puolustaa, voimaannutta äh, ja suojaa, tarvitsee korkealaatuista infrastruktuuria, siksi me äh, luotamme Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tukeen, jotta edistätte vahvoja rahoitusvälineitä liikenneinfrastruktuuria varten seuraavalla rahoituskaudella. Kiitoksia. Kiitoksia. seuraavaksi saa puheenvuoron sitten äh, Gavin Dinetta. Hän on johtajana Euroopan investointipankissa. Äh, Osasto, joka käsittelee liikkuvuushankkeita. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta osallistua tänne. Euroopan investointipankki on tukenut eurooppalaisia projekteja jo 60 vuotta. Ja luku tarjoaa hyvän vinkin 60 vuotta mutta Tämä on yksi alkuperäistä EU-instituutioista, joka on luotu Rooman sopimuksella. Se on Euroopan investointipankki, se kuuluu jäsenvaltiolle. Itse asiassa on ainoa kansainvälinen rahoituslaitos, joka kuuluu kaikille jäsenvaltioille ja ainoastaan niille. mihin suuntaan minä nyökkään, että diat etenisivät. Kiitos. Viime vuonna me investoimme yli 78 ja 78 miljardia euroa eurooppalaisiin projekteihin kaikilla talouden sektoreilla. Se on valtava saavutus. Ja Euroopan investointipankki on yksi menestyksekkäimmistä rahoitusvälineistä, mitä on koskaan luotu. Noin 20 miljardin pääomalla Pankki on 60 vuoden aikana luonut taseen, joka on yli 500 miljardia euroa. Me ihmiset puhuvat rahoitusvälineistä. Älkää unohtakaa, että Euroopan pankki on yksi menestyksekkäimmistä koskaan luodusta rahoitusvälineistä. No niin, nyt minä olen kontrolloin tätä Eli tuoteportfoliomme on, on lähtenyt luotonannosta, joka on yksi päätoimista. Olemme edelleen omien rahoitusvälineiden ja muiden rahoitusvälineiden yhdistelyn, erityisesti komission välineiden yhdistämiseen. Me hallinnoimme tiettyjä komission neuvonta-aloitteita myöskin. Me promovoimme myöskin projekteja. Tässä on jo aloitteita, joita on mainittukin jotka ovat ehkä tuttuja. Ja Henrik Jasper mainittu EPEC on tämä julkisen sektorin kumppanuksen tuki. Nämä mandaatit jatkuvat ja ne ovat tärkeä osa työtämme. Vuosien aikana kuljetustuki pankin sisällä on ollut keskimäärin 14 miljardia euroa vuositasolla. Tämä menee kaikille sektoreille, mutta enenevästi puolet menee rautatiesektorille sekä kaupungeissa että alueiden välillä. On myöskin muita prioriteetteja ja sektoreita, joilla nämä niillekin. sana Euroopan strategisen investoinnin välineestä EFSI, Juncker-suunnitelma, josta monet olette kuulleet. Tämä alkuperäinen suunnitelma on lopumaisillaan sanonut, niin suuri menestys tässä jatketaan, mutta olennaisesti pankki on tarvinnut 350 miljardia euroa lisää investointimahdollisuuksia. Ja kerrannaisvaikutus syntyy komission takuusta ja tätä laajennetaan ja uusi tavoite on luoda 500 miljardin euron edestä vivutettua investointia. Koulutussektorin osuus on ollut noin 25 miljardia lisäinvestointeja. Ja sitten eteenpäin ajatellen, koulutussektorilla on paljon haasteita. Ja tunnette niitä. Suurin on rahoitus. Oletko kuullut keskusteluja siitä, Onko tarpeeksi rahoitusta tarjolla? Asia on yksinkertaisesti niin, että Eurooppa on jo kymmenen vuotta investoinut liian vähän kulutusverkostonsa lähtien rahoituskriisistä. Ja tämä vaje kasvaa. Kulutusalan investointivaje ei näy heti, mutta vaikutus alkaa kumuloitua ja tämä alkaa nyt käydä kriisiksi jos jossakin vanhoissa jäsenmaissa puhumattakaan uusista. Tämä pitää sitten yhdistää kestävän investointitason sektorille. Sitten kaikki uudet aloitteet pitää lisätä tähän. Tämän kulutussektorin rahoituksen löytämisen ongelmat kasvavat koko ajan. Kysymys siitä, kuinka parhaimmin löydämme resurssit ja parhaiten käytämme niitä, ovat erittäin tärkeitä. Varmasti mietitte näitä kysymyksiä seuraavat kaksi vuotta, mitä me priorisoimme asioita – hän keskustelua siitä, mitä pohjalta pitäisi edetä. Euroopan investointipankkinsa työjärjestyksemme velvoittaa meitä taloudellisesti tuottoisiin projekteihin. Me painotamme sitä, että taloudellisesti tuottoisia kannattavia projekteja pitäisi priorisoida muiden yli. Ja tämän dian tarkasteltavaksi. Ja voitte myöhemmin kommentoida. Thank you, uh, Monsieur Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Brian Simpson. Hän on eurooppalainen koordinaattori merten valtatietä TNT-prioriteeteissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt äh, sinä aikana, kun minä olin jäsenenä ja puheenjohtajana täällä valiokunnassa, minä aina puhuin investointien puolesta niin, että investoidaan infrastruktuureihin ja minä sain aina tukea valiokunnan jäseniltä. Ja uskoisinkin, että nyt meillä on välineet, joilla voidaan tehtävä hoitaa hyvin johdonmukaisesti TNT-politiikkaa ja verkon Eurooppaa käyttäen, mutta tämä on suuri tehtävä ja varmasti olette nähneet, että täällä heitetään useita lukuja, mitä tarvitaan 2030 mennessä. Epäilemättäkin verkojen Eurooppa on tehokas väline silloin, kun pyritään tavoitteisiin ja siinä on onnistuttukin hyvin korkea EU-arvohankkeet. Niitähän me tarvitsemme. Ja jos tähän vielä lisätään 11 miljardia euroa kohesiobudjetista, joka on luvattu, me voimme lopultakin nähdä, että saamme aikaan tuloksia liikenneinfrastruktuurissa. Meidän on perustettava nämä saavutukset ja katsoa, että eh, verkkojen Eurooppa on yhtä tärkeä tulevissa rahoitusnäkymissä kuin aikaisemminkin. Meidän pitää tukea Euroopan sekä Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja niin, että varmistutaan siitä, että liikenne eh, saa oman osuutensa kokonaiskakosta. Me, eh, ilman tätä tukea meillä on pelkästään unelmia tämä ehdotus, joka hyväksyttiin tämän vuoden 6. Eh, kesäkuuta, 30 miljardia euroa. Jotkut näkevät tämän leikkauksena, mutta kun UK nyt lähtee EUsta, niin tämä on aika kohtuullinen diili näissä olosuhteissa. Mitä tulee sitten eh, merten valtateihin. Varmasti uskotte, että minä taistelen omasta puolestani, koska tämä on ollut hyvin pitkään vain velipuolen asemassa tämä ala, kun puhutaan resursseista. Nyt tämä tilanne on muuttumassa ja me olemme näyttäneet, miten tärkeä on meriliikenne EUn taloudelle kokonaisuutena. Me olemme johtajia silloin, kun kehitetään vaihtoehtoisia polttoaineita ja meriliikenne kehitystä ylipäänsä, samoin kuin logistiikkaketju kehityksessä viimeisten kolmen vuoden aikana 380 miljoonaa euroa on käytetty satoihin hankkeihin. Hankkeisiin meillä on 331 äh, äh, satamaa, jossa on hyvin erilaiset säännökset. 71 on osa näistä yhdeksää äh, käytävää. Ne ovat merkittäviä jokapäiväisessä elämässämme. Mutta minkä tähden meriliikenne saa ainoastaan 4 prosenttia verkojen Euroopan rahoituksesta? Esitän teille kysymyksen. Eikö eh, asioiden pitäisi muuttua ja eh, pitäisi saada hyvä paikka eh, myös meriliikenteelle. Sen pitäisi saada kohtuullinen osuus resursseista Tietenkin pitää priorisoida ja minun mielestäni kaikista tärkeimmät kysymykset, jotka eh, tällä eh, alalla ovat eh, se ykkösen ja se kakkosen välillä, jos halutaan yksinkertaistaa hallintomenettelyjä ja annetaan meriliikenteelle 2020 mahdollisuudet. Ja tässä pitää viedä eteenpäin myös digitalisointia ja myös nesteytetty maakaasu satamissa mahdollisuutta pitää kehittää, jotta saamme, pääsemme tavoitteisiin 2020. Meidän pitää olla riittävällä tasolla tarjonnassa ja integroida merten valtatiet myös 2020, 2030 jälkeen. Me arvioimme, että tämä tulee maksamaan 5 miljardia euroa Niinpä, hyvät jäsenet, ähm, uskokaa pois, näillä välineillä saamme asian hoidettua, mutta edelleen on paljon töitä tehtävänä. Äh, nyt koordinaattorimme ovat äh, hyvin sitoutuneita siihen, että nämä äh, asia toimii. Haluan kiittää teitä tuestanne aiemmin ja toivon todellakin, että meriliikenne eh, siitä tulee todellakin eh, nyt morsian eikä pelkkä morsiusneito. Kiitoksia Brian. Me aloitamme, keskustel... Alo... aloitamme keskustelut siitä. Me olemme nyt hiukan myöhässä, näinhän usein käy, joten pyytäisin että puhujat pitäytyvät minuutissa puolessa toista. Muussa tapauksessa ähm, komission jäsen Ottinger tulee kesken keskustelun paikalle. Ähm, nyt aloitetaan sitten herra Delgadosta. Hän tulee Espanjasta. Herra Delgado, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Äh, hyvää iltapäivää. Me äh, suosimme äh, tietenkin, että lisätään tukea ähm, verkojen Eurooppa-välineelle, jolla rahoitetaan hankkeita niin, että kehitetään eurooppalaisia liikenneverkkoja. Tämä uusi mekanismi, siinä tarvitaan riittävä budjetti, jotta voidaan hoitaa jäljellä olevaa tehtävää 2030 mennessä. Ja eh, uskon, että eh, varmasti komissio tuntee tilanteen samoin kuin parlamentti. Eh, meidän pitää tukea, että käytetään tosiaankin rahoitusvälineitä, jotka ovat innovatiivisia, jotta voidaan kehittää verkkoja Esimerkiksi maassamme perusverkkoa, sitä on rahoitettu noin 10, minu, 10 prosentilla ja meidän täytyy lisätä lisärahoitusta myös. Me olemme saaneet muista eurooppalaisista lähteistä näitä varoja. Euroopan investointipankki esimerkiksi. Ja lopuksi vielä meidän pitää myös kehittää meriliikennettä, merten, merten valtateitä tässä suhteessa. Kiitoksia. Merci, monsieur Delgado. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoro Tanskasta, herra Enkä. Micro. Micro. <clears throat> Okei. Øh, Tack för det här. Kiitos puheenvuorosta, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me kaikki työskentelemme infrastruktuurin puolesta ja meillä on paineita luoda investointeja nopeasti polkupyöriä varten, ratateihin, kaikenlaiseen omissa maissamme. EU on riippu, riippuvainen siitä, ja pyrkii luomaan rajat ylittäviä investointeja. Ja haaste on, että, että yksittäisille maille on merkittävä investointiriski näissä megainvestoinneissa. Ja väestö usein suhtautuu skeptisesti, että olemme kuulleet sen tänään. On juridisesti monimutkaista yhdistää esimerkiksi kahden maan ympäristö vaatimukset ja oikeusjärjestelmät, mitkä pitää ottaa huomioon. Joten tarvitaan poliitikkoja, jotka ovat kylmät hervot ja paljon rohkeutta toteuttaa rajat ylittäviä projekteja. Kokemukset siitä, kun onnistutaan, ovat yksinomaan hyviä. Meillä on ihan huippuhyvät taloudelliset kokemukset ja ympäristökokemukset, kulttuurilliset kokemukset, väestövaikutukset rajat ylittävistä projekteista. Tämä onkin tämä on hyvä idea, mutta näitä on ihan mahdottoman vaikea tätä, jolle me saa lisää rahoitusta ja tukea Euroopalta räätylittäville ylittäville päästä vähentäville projekteille. Yksittäiset maat ovat täysin riippuvaisia tästä tuesta. Kiitos. Merci à vous pour votre... Kiitoksia Rauva Ajala Center, kaksi minuuttia. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Sí, yo quería... Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Kuten haluaisin kiittää herra Hololaita hänen esityksestään. Hyvin innostunut puolustuspuhe, näin hän aina puhuu. Ja Usein meistä sitten tuntuu siltä, kun olisimme tärkeämpiä kuin olemmekaan. Täytyy katsoa, ettei se nouse päähän. Puhuitte järjestelmän tehokkuudesta ja halusin vain täydentää ja lisätä. Emme ole ehtineet aikaisemmin käsitellä tätä. On erittäin tärkeää, että tämä uusi verkkojen Eurooppa-väline – onnistuu järjestämään synergioita digitaalisen alan ja energia-alan välillä niin, että pystymme paremmin tekemään asioita yhdessä äh, päinvastoin kuin aikaisemmin, jolloin e, asiat menivät eri suuntiin. Meidän täytyisi siis äh, tehdä parempaa yhteistyötä. Ja lisäksi on erittäin tärkeää muistaa, että synergia tuo suuria uusia mahdollisuuksia, äh, sähköinen liikkuvuus ja niin poispäin. Tämä on valtaisa haaste. Valtaisa haaste on se infrastruktuuri, jota tarvitaan, esimerkiksi sähköautojen latauspisteet ja niin poispäin. Tätä kaikkea on ajateltava. Meillä on vahvaa synergiaa. Puhuitte tästä puolustusohjelmasta ja Horisontti Eurooppa – ohjelmasta, joka varmasti auttaa meitä, mutta meidän pitää laatia jonkinlaista synergiaa, joka on jatkuvampaa. Ja kuten herra täällä sanottiin, me tarvitsemme näitä isoja käytäviä. Ja sitten pitää olla myös kapillaarisia hankkeita – hankkeita, jotka liittyvät toisiinsa, äh, kurovat umpeen aukot ja sulkevat pullon, äh, avaavat pullonkaulat. Meidän täytyy varmistaa tämä. Meidän täytyy siis katsoa myös kapillaarisia äh, hankkeita suhteessa perusverkostoon. Ja koska meillä on yhteisrahoitusta, ja komissio haluaa olla vähän kunnianhimoisempi, mutta parlamentti haluaisi, että olisitte eh, vieläkin kunnianhimoisempi. Kiitoksia ja eh, seuraavaksi herra Kamairos, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kirja eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä tässä siitä, mitä sanottiin meriliikenteen äh, rahoituksesta. Äh, eh, yksi huomio. On aivan totta, Euroopan äh, unionin tavoitteet ovat hyvin korkealla, kun puhutaan alueellisesta kohesiosta, mutta usein ne, mitä hyväksytään, ne päätökset, joita tehdään, se saattaa johtaa myös ristiriitaisiin tilanteisiin ja pitää ottaa huomioon myös nämä seuraukset siinä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä. Tästä pari esimerkkiä. Esimerkiksi Kreikassa meillä on 6000 saarta ja näistä saarista 115 ovat asuttuja. Nyt on nähtävissä, että jotkut niistä ovat äh, jääneet syrjään. Pidetään mielessä ainoastaan erityisolosuhteet näissä maissa ja esimerkiksi Pireuksen satamaan äh, pääsy maksaa 500 euroa. Ja äh, nyt tässä puhe on 1500 eurosta, joka on maksu. Ja tässä sitten vielä toinen esimerkki, 2004 esimerkiksi. Sen sijaan, että olisi järjestetty kilpailu, jonka avulla lisätään meriliikennettä, tulokset olivatkin sellaiset, että saatiin aikaan monopoleja – Mm, ei haluttu liikennoida pienillä saarilla, koska se ei ollut kannattavaa. Ja sitten joudutaan maksamaan valtion budjetista. Monsieur... Herra Nikolik, se, niin, rouva Nikolik Serbiasta, olkaa hyvä. Dear colleagues. Kiitoksia, hyvät kollegat, tämän äh, session yhteydessä ja Serbian parlamentin kollegan puheenvuoron jälkeen haluaisin sanoa, että haasteet Serbialle ja muille Länsi-Balkanin maille, joita meillä on tulevaisuudessa liittyen liikenneinfrastruktuuriin mukaan lukien 2020 jälkeinen. Niihin liittyy varmasti myös infrastruktuurihankkeiden rahoitus. Kaikki hankkeet tulevat kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamiseksi Euro- verkkojen Euroopan välineen kautta ja Länsi-Balkanin investointipuitteiston kautta ja osittain myös Serbian äh, tasavallan budjetista. Mainituista tämän rahoituksen lisäksi toinen haaste tulemaan yksityisen ja julkisen kumppanuuden aikaansaaminen näissä infrastruktuurihankkeissa – Alueellisten infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanon lisäksi yksi TNT-verkkojen kehittämishaara tulee olemaan eh, yhteistyö EU-naapurimaiden kanssa, jotta saadaan aikaan rajat ylittäviä alueellisesti merkittäviä hankkeita. Meillä on yhteyshankkeita jotka helpottavat prioriteetti infrastruktuurihankkeita. Tämä on eräs toinen haaste. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Grammer, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Dank. Paljon kiitoksia. Minulla on yksi kysymys. Meidän on opittava menneisyyden virheistä. 22 vuotta sitten äänestettiin Gotthardin tunnelin sopimuksesta ja Mm, Saksa ja Italia allekirjoittivat sen, äh, Sveitsi rakensi äh, tämän tunnelin loppuun. Saksan ja Italian puolella ei toteutettu mitään. Mutta nyt Italian pitäisi rahoittaa myös äh, Lion Torino, myöskin Brennerin perustunneli ja yhteys perustunneliin, vaikkei mitään linjaa ole määritelty tai jolla rakennusoikeutta tai rakentaminen olisi aloitettu. Eikö meidän pitäisi nyt ensin saattaa päätökseen yksi hanke ennen kuin meillä on 27 puoliksi valmista hanketta? Eli mitä Äh, johtopäätöksiä tästä teette. Jos te sanotte, että rajat ylittävät yhteydet ovat tärkeitä, kyllä, mutta nämä 90 pientä hanketta, jotka äh, sodan jälkeen tuhoutuivat, niin niitä ei ole rakennettu uudelleen. Te ajattelette vain näitä suuria, jotka tarvitsevat 30-40 vuotta ennen kuin valmiita. Ilman äh, liikkuvuuden muuttamista emme pysty pysäyttämään ilmastonmuutosta. Siksi meidän on keskityttävä myös pieniin hankkeihin. Se ei tietenkään kiinnosta niin paljon pankkeja, mutta tietenkin tuloksena täytyy olla se, että yhdistetään puolustamme Eurooppaa, suojaamme eh, ilmastoa ja varmistamme liikkuvuuden, pystymme siihen, mutta emme, jos toistamme aina menneisyyden virheitä, joten toimikaa älykkäästi. Älkää toimiko suuresti. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rakosta Silva, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos kaikille ja kaikille puhujille. Minulla on ensiksi kysymys. Millä todennäköisyydellä kaikki jäsenvaltiot ja alueet pystyvät etenemään samanaikaisesti? Jos me vain kilpailemme keskenämme, niin kuin usein Euroopassa tapahtuu, mahdollisuudet menevät ohi heikoimmilta alueilta ja etäisemmiltä alueilta menee mahdollisuus päästä samaan vauhtiin kuin edistyneemmät alueet. Puhutaanpa teknologisesta infrastruktuurista tai multimoodikulutuksesta, meri, juunakulutukset, ympäristön näkökohdat. Rahan laittaminen tähän on tärkeää, mutta koheisina on oltava avainsana. Liikkuvuus on trendi. Mutta vaarana on, että alueet etenevät eri vauhdilla ja sitä täytyy välttää. Joten vetoa teihin, että tarkastelisitte välineitä kulutusalueella erittäin koheesimisella tasolla, että kukaan ei jää jälkeen. Seuraavaksi edustaja Toma, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președinte. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin ihan lyhyen tarkennuksen tehdä. Määräaika on ylitetty, koska tämä aihe on niin erittäin tärkeä ja siksi on hienoa, että olette järjestänyt tämän tapahtuman. Hyvät kollegat, puhumme Äh, vuoden 2020 jälkeistä infrastruktuurista ja meidän täytyy lähteä nykyisestä todellisuudesta, nimittäin äh, infrastruktuurin äh, tasosta e, Itä- ja Länsi-Euroopasta, tästä tason erosta. meidän täytyisi nopeuttaa infrastruktuurihanteita Euroopan itärajoilla kolmestakin syystä haluan ne esitellä. Ensinnäkin meidän täytyisi eh, tällä tavoin kannustaa hakijamaiden eh, myönteistä Eurooppa-kehitystä, ajattelen tässä Ukrainaa ja eh, Moldovaa, erityisesti kun meillä on tämä Euroasian unioni pelkona. Sitten kolmanneksi meidän täytyy helpottaa Pohjois-Euroopan sijoittavia yrityksiä Itä-Euroopan, niiden Itä-Euroopan markkinoille pääsyä. Pyytäisin herra Hololei pitämään tämän mielissä ja ottamaan sen huomioon vuoden 2020 jälkeen e, vahvistaa infrastruktuuria Itä-Euroopassa e, ja Romaniassa, joka on ikään kuin tällainen välimaa Euroopan ja hakijavaltioiden välillä. Investointipankin edustajalta olisin kysyä, että olisiko mahdollista, että pankkinne osallistuisi A8 moottoritien rakentamiseen Genia Targumuresin välillä. Voisiko tämä onnistua tällaisen julkisen yksityisen kumppanuuden kautta? Kiitoksia seuraavaksi Wim van de Kamp, puolitoista minuuttia. Frau de voorzitter, dank u zeer. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi olen erittäin tyytyväinen siitä, että kansallisten parlamenttien edustajat ovat täällä paikalla. He rikastavat todellakin keskustelua. Euroopan parlamentissa on hienoa vastaanottaa teidät joukkoomme. Minulla on pari kysymystä herra Hololaille sitten Euroopan investointipankille. Ensinnäkin Hololai viittasitte 60 prosenttiin verkojen Euroopan välineessä niin, että se menisi ilmastotavoitteisiin liikenteestä – mitä tällä oikein tarkoitetaan? Tarkoitetaanko, että ei käytetä enää jatkossa maantietä, onko kaikki sitten vihreää? Ja kysyisin vielä, että eikö meidän pitäisi investoida ennemminkin suuressa mittakaavassa eikä pienissä mittakaavassa tueta. Ja sitten Euroopan investointipankin edustajalle eh, Rotterdamin sataman edustaja eh, sanoi, että eh, korot ovat liian korkealla eivätkä liian matalalla tällä hetkellä. Mitä sanotte kommenttina näistä koroista? Kiitoksia kovasti. Sitten... Hyvät naiset herrat, meiltä ei voi jäädä huomaamatta ristiriita, joka valitsee yhtäältä kulutusinfrastruktuurin välillä. Me puhumme kuljetusjärjestelmien modernisoimisesta ja sitten toisaalta me puhumme Portugalista – jossa meillä on ollut kaikenlaisia rajoitteita, jotka ovat kohdistuneet meihin. Pari kuukautta sitten Eurostat totesi, Euroopassa raitioliikenne kasvaa enemmän kuin liikenne. Portugali on ainoa maa, jossa on vähemmän rautatiekiskoja kuin maanteitä koska säästöpolitiikka on jatkunut lukuisia vuosia ja politiikka ei ole mahdollistanut me, meillä rautatieinvestointeja. Julkisen sektorin ja yks, yksityisen sektorin yhteistyö on ainoastaan heikentänyt budjettia ja meillä on ollut julmia leikkauksia, jotka ovat kohdistuneet Portugaliin ja ne ovat vieneet meiltä mahdollisuuden investoida kun katselemme maailmaa vuoden 2020 20 jälkeen, uskomme, että asiat huononevat, epäsymmetria kasvaa, järjestelmä puretaan, asiat vain pahenevat. Valsis. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Valsis Liettuasta. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, herra Hololai varsinkin. Me voimme puhua kaikki tuntikaupalla siitä, miten mielenkiintoisia nämä hankkeet ovat, niin jos ei rahaa anneta, niin sitten niistä ei tule mitään. Ja tässä yhteydessä sanoisin, että komission ehdotus ajatellen kohesiovälineitä ja verkkojen Euroopan välinettä 2020 jälkeen ne eivät ole riittävät ja ne eivät ähm, riittäviä. 70 prosenttia ei ole tarpeeksi. Me painotamme, että pitäisi olla 85 prosenttia tasolla ja tämä tarvitaan, jotta nämä hankkeet menestyisivät. Sitten Rei Baltica-hanke, sen pitäisi yhdistää kolmen Baltian maan jäsen ähm, pääkaupungit ja samoin kuin Suomi, mutta aika oudosti äh, haluttiin rahoittaa 85 prosenttia Tallinnan ja Riian välillä, mutta ei ähm, rahoiteta ajatellen Vilnaa. Se saisi ainoastaan 70 prosentin rahoituksen. Me emme ole tästä samaa mieltä ja minun on sanottava, että jos verkkojen Euroopassa ei tunnusteta Vilnaa osana rajat ylittävää hanketta, niin koko hanke saattaa vaarantua. Eli ottaisin tämän esiin herra Hololaille. Ja sitten äh, puolustus, äh, liikkuvuus, äh, rahoitus tai rahasto olisi hyvä väline rahoittaa Rail Balticaa myös, mutta ehdotettu 50 prosentin taso ei riitä kohesiomaille. Vähimmäisrahoitus pitäisi olla samalla linjalla kuin yleensä kohesiorahoitus, 70 tai 85 prosenttia. E, nyt onko komissio sitä mieltä, että Rail Baltica on todella tärkeä Euroopalle, jos näin ajatellaan, pitäisi hoitaa nämä hankkeet ja pitäisi jatkuvuudestakin pitää huolta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Fischer. Kiitoksia puheenjohtaja. Palaa siihen ratkaisevaan kysymykseen Leon Torino yhteyteen. Ei tämä ole ranskalla, italialainen projekti, jota EU rahoittaa. Leon Torino on Euroopalle ratkaisuprojekti sekä taloudellisesti ajatellaan pohjoista ja etelää, mutta myös lännestä itään ja myös ympäristön kannalta se. Muistan teitä siitä, että säästeet eivät tunne rajoja. Viettäkääpä viikko Avarin laaksossa ja ymmärrätte, miten tärkeä tämä projekti on. Sanatarja muistetaan, että tunneli pitäisi Tämä kansainvälinen osa pitäisi rakentaa, joka yhdistää Ranskan ja Italian, Ranska ja Italia sopimuksen puitteissa. Mitä pääsoraiteisiin tulee, tämä on ranskalainen kysymys, jota infrastruktuurivaliokunta on käsitellyt. Ja me olemme lykänneet tämän pääsoraiteen rakentamista pidentääksemme partaanko minä junien pääsy ja koska tässä liikenne voi kasvaa kolmikertaiseksi. Projekti on ollut menestynyt. Me olemme tukeneet nopeita yhteyksiä. Me toimme komission halua tukea vähähiilisiä projekteja ja tieliikelle vaihtoehtoisia projekteja, kuten rahtiliikenne, vaihtoehtoiset polttoaineet ja intermodalisuus. Meidän täytyy modernisoida nämä tavoitteet ja komission kunnianhimo on heikentynyt, koska tuki on jatkuvasti alentunut. Täytyy tukea näiden ohjelmien yhteyttä muihin eurooppalaisiin projekteihin ja helpottaa hallintoa – jotta me voisimme enemmän helpottaa projektien sponsoreita. Kuten Macron äsken totesi, meillä on yhteistä infrastruktuuria, jotta me voisimme ratkaista matkustaa helposti halki Euroopan. Kiitoksia ja seuraavaksi Nana Soster. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Toistaisin tässä sen, mitä Liettuan kollega sanoi ja kommentoisin liikenneinfrastruktuurin rahoitusta seuraavissa rahoituspuitteissa. EUn budjetti eh, siinä eh, eh, halutaan lisätä kilpailukykyä ja tuodaan Eurooppaa lähemmäksi. Kyse on EUn lisäarvosta investoinneissa. Kun meillä on äh, rajat ylittävät liikennehankkeet. On äh, paljon järkeä siinä, että unioni tukee tällaisten hankkeiden täytäntöönpanoa. Euro- verkkojen Eurooppa-väline on osoittautunut äh, hyödylliseksi hankkeissa, jotka olisi muuten mahdotonta toteuttaa. Olen tyytyväinen siitä, että komissio on ehdottanut, että CF voi jatkaa seuraavalla ohjelmakaudella. Uusi kohesiorahasto ja merkittävä yhteisrahoitustaso on hyvä perusta tulevaisuuden investoinneille kohesiomaissa. Uudet näkökohdat esimerkiksi kohesio, äh, liikenne, äh, lisä, lisäys ja samoin äh, puolustusliikkuvuus ovat tärkeitä näkökohtia ja näitä on kehitetty myös nykyisen kauden aikana ja voitaisiin jatkaa niitä myös seuraavalla kaudella. Baltian alueella Rail Baltica on hanke, joka menee Latvian, Liettuan ja Viron välillä. Tämä saa aikaan myös uuden pohjois-eteläkäytävän. On ilmeistä, että tästä syntyy lisäarvoa ja sen tähden meidän pitää jatkaa sitä ja tukea sitä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja minäkin halusin esittää itse kysymyksiä. Pisku, olen aivan samaa mieltä kanssanne. Nyt te otitte esiin erittäin hyvän kysymyksen. Kyse on nimittäin saasteista. Me emme voi odottaa 2026 vuotta, jotta hoidamme saastekysymykset. Mitä sillä välin voidaan tehdä? Me voimme puhua tästä vielä jälkeenpäin, mutta pitää heti toimia ja torjua saasteita. Siinä olemme samaa mieltä ja sanoisin hyvät herrat, että tässä vaiheessa me tarvitsemme tehokkaita ilmastotoimia, ympäristötoimia ja tällä tavoin voimme lisätä, lisätä rajat ylittävää liikennettä, mutta meidän pitää hyödyttää myös verkkojen Euroopan välineellä näitä ympäristönäkökohtia, mutta meidän pitää muistaa myös äh, koheesiorahasto ja äh, aluekehitysrahasto. Nekin äh, antavat alueille merkittävän tehtävän liikennemielessä ja uskon todellakin siihen, että voidaan yhdistää erilaisia rahoitusvälineitä, tätä niin sanottua blendingiä, mutta blendingin ei pitäisi unohtaa, että me haluamme tehokkaan budjetin, jotta voimme toimia. Nyt sanotaan, että yhdistetään välineitä ja vähennetään budjettia. Siitä en ole lainkaan samaa mieltä. Ja minkä tähden? Siitä syystä, että tämän kauden aikana, joka takanamme on, me olemme antaneet paljon mahdollisuuksia – Junckerin suunnitelmalle ja jos katsotaan sitä lähempää, niin se, mitä tuodaan liikennehankkeille, se on vain 9 prosenttia. Se ei ole mahdollista. Haluan, että seuraavalle kaudelle eh, meillä on liikennehankkeille enemmän, ei 9 prosenttia, vähintään 20, 30 tai 40 prosenttia. Ja vielä lopuksi Äh, niin, äh, minä olen puhunut nyt jo liian pitkään, joten päätän tähän. Teillä on tässä paljon kysymyksiä ja äh, teillä on vain kaksi minuuttia per puhuja. No niin, nyt aloitamme herra Ololaista. Olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos myös näistä monista kysymyksistä. Vastausta varten tarvittaisiin varmaan puoli tuntia. Tämä on hyvin vaikea Äh, sanoa tätä kahdessa minuutissa. Äh, kuitenkin äh, sanottiin tärkeitä asioita, synergiaa todellakin, sitä minäkin korostin. Nimittäin, että kun puhumme liikennehankkeista, se on nähtävä kokonaiskuvassa liikenne, energia, saman aikaan myös digitaaliset infrastruktuurit, infrastruktuurihankkeet. Jos puhumme esimerkiksi hiilestä luopumisesta, hiilestä luopuminen ja digitalisaatio ovat ne kaksi pääelementtiä EUn liikennepolitiikassa, jonka kaikki olemme allekirjoittaneet. Eli äh, se tarkoittaa sitä, että rahoituksemme on myös tuottava näitä tavoitteita. Viime esitti kysymyksen 60 prosentista äh, niin kutsuttua ympäristötukea. Ei ole kyse siitä, että meistä kaikista tulee vihreitä, vaikka tietenkin olisi hienoa, jos olisimme sitä, vaan se tarkoittaa, että tuemme sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka luovat lisäarvoa, kun ajatellaan liikennealan hiilestä luopumista. Ja se on erittäin tärkeä ala, kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä. Tämä tarkoittaa, että tuemme sisävesihankkeita ja myöskin rautatiehankkeita, koska ne ovat puhtaimpia liikennemuotoja. Ja kun on kyse digitalisaatiosta ja synergioista, teemme samaa, kun on kyse vaihtoehtoista polttoaineesta, koska tuemme tätä infrastruktuuria, sähköinfrastruktuuria, kaasuinfrastruktuuria, vetyinfrastruktuuria, yritämme digitalisaatiossa yhdistää älykkään liikkuvuuden infrastruktuuriinvestoihin. Tämä on uutta. Me voi ajatella vanhalla tavalla, meidän on ajateltava uudella tavalla. Nämä ovat niitä asioita, joita yritämme saavuttaa, ja tämä tuo yhteen hiilestä luopumisen synergiat ja niin poispäin. Ja sitten haluaisin vielä sanoa, että tietenkin pienetkin hankkeet ovat olemassa, mutta meidän on nähtävä erilaisia välineitä. Minä ajattelin erilaisia välineitä, joista liikenne hyötyy. Verkkojen Euroopan väline, kohesiorahasto, aluekehitysrahasto, Horisontti Eurooppa, ESIR. Ja kuten Karima sanoi, olit oikeassa, meillä voisi olla enemmän liikennehankkeita esirissä, mutta se tarkoittaisi, että meidän täytyisi vahvistaa toimintamme. Yksi syy siihen, että meillä niitä ole, on, että liikenne on tottunut siihen, että se saa aina vain tukia, tukia ja tukia. Mutta nyt maailma on muuttunut ja nyt täytyy olla proaktiivisemmin, että saa innovatiivista rahoitusta. Täytyy olla valmis rahoituslähteiden sekoitukseen, saamaan yksityiset sektorin mukaan ja samoin erilaiset hankepankit. Vain silloin voimme päästä tälle tasolle. Samanaikaisesti meidän on lisättävä painetta. Ja älkää unohtako, että meillä on budjetissa vähemmän määrärahoja kuin aikaisemmin. Ja komissio on tehnyt erinomaista työtä, kun se on tehnyt ehdotuksen, joka katsoo tulevaisuuteen, mutta samanaikaisesti se on ehdotus, joka sisältää hyvin paljon solidaarisuutta. Ja kun tarkoitan äh, solidaarisuutta, se ei koska aiheuta pelkästään solidaarisuutta net nettosaajia kohtaan, vaan myös nettomaksajia kohtaan. E, ei meillä ole vähempää liikennettä varten. Meillä on melkein 30 prosenttia enemmän kuin edellisessä budjetissa, koska osoitimme, että tämä luo todellista eurooppalaista lisäarvoa. Joten olemme kyllä venyttäneet aivan äärirajoille asti, ja tämä tarkoittaa sitä, että on tehtävä sopeutuksia. Koko EUn budjetti näyttää erilaiselta, kun katsotaan esimerkiksi kohesiorahaston yhteisrahoitusastetta ja verkkojen Euroopan väline ei ole toisenlainen, on samantyyppinen yhteisrahoitusaste kuin kohesiorahastossa. Ja rajat ylittävät linkit, ja tanskalainen kollega ja muut sanoivat, että rajat ylittävät hankkeet ovat tuoneet paljon lisäarvoa ja menestystä. Siksi meillä on korkeampi yhteisrahoitusaste, kun on kyse rajat ylittävyydestä 85 prosenttia. Ja kun on kyse rajat ylittävistä hankkeista, jotka rahoitamme yleisestä SEF-rahastosta. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, koska se koski, se oli liettulaiselta kollegalta, se kysyi, liittyi Rail Baltikaan. Se on kilpailukykyinen hanke, se on rajat ylittävä hanke, joka ottaa mukaan viisi maata ja sillä on oikein hyvät mahdollisuudet jatkua ja tulla täysin rahoituteksi seuraavasta verkkojen Eurooppa-ohjelmasta ei ole kysymystäkään siitä, mutta on erittäin tärkeää myös, että hanke käynnistyy, jotta voidaan saada aikaan tämä pohjois-etelä-akseli. Tämä Vilna-asia on pidempi keskustelu, ei mene yksityiskohtiin, mutta jos katsotaan EU-veromaksajien rahon käyttöä, meidän on katsottava, mikä on kaikkein optimaalisin reitti. Ja tämä on yksi asia, josta kolme maata ovat sopineet. Varmasti on mahdollisuus muiden rahastojen avulla yhdistää nämä asiat. Kiitoksia. X. Kiitoksia. Te tosiaan pääsitte äh, ajankäytön ennätykseen. Ja sitten äh, herra Simpson ja sitten vielä lopuksi Redinet. Olen iloinen, että minulla ei ollut niin paljon kysymyksiä. Lähden siitä, että kaikki ovat merten moottoriteiden puolesta. tähän odotan, että raha virtaa sinne ja projektien määrä vaan kasvaa. Mutta kreikkalainen kollega esitti näkökohdan, joka on tärkeä. Ja se on etäisimmät alueet. Koska ne eivät ole mukana näissä ydinkartoissa. Ja se on ongelma. Ja se on merenkulun kannalta ongelma. Saatte lukea yksityiskohtaisen täytäntöönpanosuunnitelma Mainitsen erityisesti etäiset alueet, Kreikan saaret, Kanarian saaret ja niin poispäin, Mallorca, Ibiza. Brexitin myötä Irlannin saari on nyt etäinen alue. Meidän täytyy miettiä, miten me saamme ne mukaan TNT-verkkoihin. Samanlainen kollega mainitsi viimeisessä kohdassa sen, että, että Itämeren jäätyminen ongelma. Me olemme antaneet rahaa jäämurtajille. Minulla oli hirveä homma vakuuttaa Kyproksen äh, koulutusministerille, että jäämurtajia me tarvitsemme, mutta pääsimme siihen lopuksi. Se on tärkeää jotta Itämeren väylät pysyisivät auki. Ja sen takia pohjoisten alojen merenkulku pitää ottaa todella vakavasti. Te olette parlamenteista. Aikaisemmat meppikollegat voivat antaa anteeksi minulle nyt. Kaiken, minkä te päätätte, on teidän hallitustenne päättämää. Ja ollaan tehtävä lobata omia hallituksia sen suhteen, mitä te haluatte. Ja tässä sitten lisää rahaa merten moottoriteille, jota hän kertoo Henrikille täällä. Että me haluamme lisää rahaa meren moottoriteille. Että missä se on? Onhan se ihan helppoa sanoa, että se täällä, mutta sitten palataan omiin maihin. Ja sitten tuoda mitä te, kotona, mitä teette täällä. Toki, että komissiota budjetin suhtaan, kun se taistelee neuvostoa vastaan. Ja käytäkää hallitusten puoleen ja tukea merten moottoriteitä ja kaikkia käytäviä. Merci beaucoup, monsieur Simpson. Kiitoksia kovasti. Sanoitte, että tämä tukea komissiota, mutta myös Euroopan parlamenttia, koska äh, parlamentti ja neuvoston välillä on kiinteä yhteys, eikö vain, herra Simpson? Äh, oikein hyvä No niin, hyvä. Voimme jatkaa. Ja viimeiseksi vielä herra Kinet. Kiitoksia hyvin nopeasti nämä kysymykset, jotka tulivat investointipankille. Kramer, pienet hankkeet, kyllä pankkia kiinnostavat pienet hankkeet. Meillä on tuotteita, jotka yhdistävät pienet hankkeet suuremmaksi volyymiksi. Me hyvinkin käytämme esimerkiksi rotaatio-ohjelmia tässä. Herra Toma Romaniasta, jos me saamme rahoituspyynnön jäsenvaltiosta, niin tarkastelemme sitä tekniset kriteerit tarkastellaan ja voin tosiaan pyytää vain tekemään näin. Sitten meidän korkokysymys. kysymys me lainaamme kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Se on rahoituskustannus. Meidän mallimme on kolmen aan malli. Voimme lainata yhtä halvalla kuin muut kolmen aan instituutiot. Me olemme kuitenkin julkinen instituutio ja useimmat asiakkaamme kyse ei ole niinkään siitä, mikä on korkotaso, vaan minkä pituisia nämä luotot ovat. Ja sitten lopuksi vielä puheenjohtajalle Junckerin suunnitelma. Siinä haluttiin stimuloida yksityissektorin investointeja talouteen, koska liikennealan rakenne on sellainen, että siinä on julkisella taholla paljon osuutta. Jos haluamme yksityissektoria mukaan, meillä täytyy olla sellaisia hankkeita, joihin myös yksityiset pääsevät rahoituksen kautta mukaan. Kiitoksia. Eh, kiitoksia herroille Lai, Simpson ja Kyne. No niin, eh, tässä vastattiin kysymyksiin. Toivottavasti näemme hyvin pian uudestaan budjettikeskusteluhan on vasta alkanut ja nyt olemme odottaneet tätä hetkeä. Tervetuloa komission jäsen Oettinger. Toivotan teidät tervetulleeksi. Thank you. Everybody Monsieur Oettinger, bonsoir. Eh, tervetuloa komission jäsen Oettinger. Me halusimme tehdä tähän kysymysvastaus osioon. Te olette komission jäsen, joka on vastuussa budjetista täällä liikennevaliokunnassa. Me olemme hyvin päättäväisiä. Haluamme jatkaa täytäntöönpanoa TNT-verkoissa ja te tiedätte hyvin, että meillä on verkkojen Euroopan väline, josta puhuttiin jo keskusteluissa ja Kyse on siitä, että meillä on eurooppalaiset verkot ja globaalit verkot. Haluamme myös samalla vähentää päästöjä ja hiilipäästöjä. Puhumme myös syrjäisistä alueista ja myös merten valtatiet politiikasta, mutta kaupunkialueet pitää muistaa samoin kuin yhteen toimivuus emme olemme puhuneet, ähm, emme paljonkaan puhuneet yhteisestä ilmatilasta, ähm, mutta nämä digitaalikysymykset ovat tulleet esiin myös investointien myötä, joten me äh, kovasti odotamme komission jäsenen äh, puheenvuoroa, mikä on teidän visionne liikennekysymyksissä, niin että menemme eurooppalaisissa infrastruktuureissa eteenpäin miten voimme tukea niitä 2020 jälkeen, koska nämä budjettikysymykset eivät todellakaan helppoja ole. No niin, olkaa hyvä, 10 minuuttia komission jäsen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tämä kokous tulee aivan oikeaan aikaan. Se tulee siihen aikaan, jolloin me ryhdymme keskustelemaan seuraavan vuosikymmenen rahoitusvälineistä Euroopalle. Eurooppa oli ja on vapaan liikkuvuuden manner. Minä muistan, että sen jälkeen, kun Saksa käynnisti toisen maailmansodan ja hävisi sen, niin Reinin rannalla kaikki sillat olivat tuhoutuneet. Ja nyt meillä on Strasbourgin ja Keelin välillä rauta, raitiovaunu, joka kulkee vartin välein. Naise oli kylmän sodan joki ja nyt Saksa Saksan, Saksenin välillä, äh, Saksin välillä äh, Saksassa ja Naisenin välillä äh, on tämä joki todellinen mm, ähm, elämän virta, koska sillat ylittävät sen, sillat ylittävät sen ja yhdistävät ihmisiä ja kaupunkeja, ja siksi infrastruktuurilla on suuri merkitys. On kyse teistä, rautateistä, vesiliikenteestä, energiasta ja digitaalisesta infrastruktuurista. Euroopan budjetissa haluamme ottaa käyttöön eurooppalaisia ohjelmia silloin, kun Euroopan avulla saadaan aikaan lisäarvoa, jolloin Euroopan koordinoinnin ja rahoituksen kautta hankkeen toteuttaminen onnistuu paremmin kuin jos se tehdään erikseen 28 tai 27 jäsenvaltiossa. Lisäksi Euroopalla on sisämarkkinat. Ihmisten vapaa liikkuvuus täydentyy tavaroiden vapaalla liikkuvuudella ja me kuluttajina elämme näillä sisämarkkinoilla kokonaisuudessaan. Meillä on vihanneksia, hedelmiä ja juomia ja kodin elektroniikkaa ja vaatteita, joita voi ostaa koko sisämarkkinoilla ja hyödyntää koko sisämarkkinoilla. Tulemme varmasti vielä syvällisemmin keskustelemaan siitä, miten liikennettä voidaan optimoida, miten voidaan luoda synergiaa vaikutuksia, miten voidaan välttää liikennettä, miten voidaan esimerkiksi yhdistää työskentely, asuminen ja vapaa-aika yhteen, yhdelle alueelle, yhteen kaupungin osaan. Mutta silti e, ihminen tulee jatkossakin ehkä enemmänkin haluamaan sitä vapautta, että hän voi mennä sinne, missä hän mielellään haluaisi olla ja että hän voi ostaa sitä, mitä haluaa ostaa. Siksi liikenneinfrastruktuurin tarve ei tule vähenemään. Infrastruktuurin ylläpito, laajentaminen ja uudelleenrakentaminen tulee olemaan painopisteemme. TNT Euroopan laajuiset verkot ihmisten ja tavaroiden liikkuvuudelle on älykäs konsepti. Ja meillä on tämä runkoverkko, ydinverkko, jonka haluamme rakentaa vuoteen 2030 mennessä. Ja koko verkon pitäisi olla valmis vuoteen 2050 mennessä. Monivuotisissa rahoituspuitteissa olemme tehneet ehdotuksia siitä, miten ydinverkkoa pitäisi kehittää seuraavan vuosikymmenen aikana. Meillä on kokemusta viime vuodilta yhteisrahoitusasteista, koordinoinnista Euroopan tasolla. Kaikki strategiset verkot niillä on koordinaattori, jotka ovat vastuussa eri alueista, jotka yhdistävät nämä alueet. Kaikki alkaa siis suunnittelusta. Otanpa esimerkin. Yli 20 vuotta sitten Rotterdam, Amsterdam, Rein, Ruhr, Rein, Main, Neckar, Basel, Alpit, Genovan asti ja Milano Torino siinä vierellä, niin tätä suunnitelmaa koordinointiin. Valitettavasti viranomaiset siinä maassa, josta minä tulen, eivät onnistuneet saamaan lupaa ajoissa. Kuka nyt sitten on tässä ö, saanut omansa valmiiksi? Sveitsi, Gotthardin tunneli ö, on 12 miljardilla rakennettu. Kuka ei ole saanut ö, työtä valmiiksi? Saksa Italiasta en tänä päivänä aio nyt sanoa sanakaan. Eli on kyse siitä, että suunnittelu koordinoidaan äh, ja että lupu, lupamenettely koordinoidaan, jotta samanaikaisesti pystytään rakentamaan infrastruktuuria ja ottamaan se samanaikaisesti käyttöön. Sen takia tarvitaan eurooppalaista koordinointia, on yhdistettävä suunnitteluviranomaiset ja saatava aikaan eurooppalaista yhteisrahoitusta. Siksi olemme suunnitelleet, että verkkojen Eurooppa-väline ensi vuosikymmenellä ei tule, sen, sen rahoitusta ei tulla leikkaamaan huolimatta siitä, että tapahtuu Brexit. Meillä on hyvin paljon äh, rahoitusta maantieliikenteelle, rautatieliikenteelle, myös energialle ja digitaaliselle infrastruktuurille. Olen keskustellut useiden Euroopan hallitusten edustajien kanssa ja voin kertoa teille, että näille hallituksille rajat ylittävät infrastruktuurit on erittäin tärkeä. Yksi esimerkki on Rail Baltica. Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan sekä Puolan välillä – infrastruktuuri ei todellakaan vielä ole niin hyvää kuin mitä tarvittaisiin mitä ihmiset alueella haluaisivat, Rail Baltica tai kaasuputkiverkko tai näiden alueiden irrottaminen Venäjän sähköverkosta. Nämä ovat kaikki strategisia investointeja, jotka tai ei pidä tehdä joskus kauan tulevaisuudessa, vaan ensimmä, seuraavalla vuosikymmenellä. Tai Pohjois-Saksan ja Tanskan yhdistäminen tai Brennerin perustunneli Italia, Etelä-Tiroli, Tiroli, Itävalta ja epäsuorasti myös Saksa. Me olemme suunnitelleet nämä hankkeet, niistä on sovittu jäsenvaltioiden kanssa. Nyt on kyse yhteisrahoituksesta Euroopan budjetista. Kaikki tämä luo eurooppalaista lisäarvoa. Verkkojen Euroopan välinen lisäksi ehdotamme jälleen kerran, että kohesio-ohjelmista tietty summa käytetään infrastruktuurirahoituksen. On kyse EUn 27 jäsenvaltiosta on kyse enemmästäkin. Liikenne rautatiellä ja maanteillä on ihan luonnostaan jo koko mantereen kattavaa. Siksi otamme mukaan myös Sveitsin ja Länsi-Valkanin maat. Jos ajatellaan mahdollisesti tulevaa Serbia, Montenegro, Makedonian, Albanian, Kosevan, Bosnia-Herzegovinan jäsenyyttä, meidän tulisi nyt jo laatia infrastruktuuria jotta voisimme nyt jo valmistella sisämarkkinoita ja vapaata liikkuvuutta. Ja synergiaedut Itävallan, Slovenian, Kroatian, Bulgarian ja Kreikan välillä ja näiden näiden hakkijamaiden välillä pitäisi luoda nyt jo. Olisi luotava yhteyksiä maantieliikenteen, rautatien liikenteen välillä, energiaverkkojen välillä, jotta voitaisiin myös huomioida maisema ja yrittää välttää maiseman pilkkomista. On kyse myös liikenneverkkojen optimoinnista, eh, liikenteen eh, digitalisaatiosta, sen ohjaamisesta, eh, itseohjautuvasta ajamisesta, platooning, jossa rekat kulkevat konvoissa. Kaikki tämä liittyy myös 5G-verkkoihin äh, ja äh, radiotaajuuksien jakoon äh, moderniin uuden sukupolven kommunikointi verkon viestintäliikenteeseen. Ja tässä Eurooppa ei saa olla 27 erilaisessa siilossa. Meidän täytyy todellakin koordinoida koko mannerta sitten laajuisesti ja ottaa jopa Venäjän federaatio Ukraina mukaan, koska sanktioista huolimatta sadat rekat ajavat joka päivä eh, Pietarista Kölniin ja Amsterdamista tai Rotterdamista Kiovaan. Ja verkkojen Eurooppa-välineellä, Invest EU-välineellä, kohesiorahastoilla ja TEN-T-hankkeilla – olemme laatineet kokonaiskuvan, joka nyt on toteutettava seuraavina vuosina. Ja vielä kaksi ajatusta tähän loppuun. Meidän pitäisi, ei pitäisi jättää strategisen infrastruktuurin kehittämistä Euroopassa ja Euroopassa kauppaan vain kiinalaisille. Tässä ajattelen tätä silkkitiehanketta. Eikä meidän tulisi myöskään myydä kriittisiä infrastruktuurejamme. Ei meidän pidä budjettikurimuksen takia myydä maantie- ja energiainfrastruktuuria Euroopan ulkopuolelle. Myös satamat olisi pidettävä pääosin meillä Kyse on liikkuvuuden suvereenisuudesta, päätöksenteon mahdollisuudesta täällä Euroopan parlamentissa ja muilla tasoilla. Siksi tällaiset 16 plus 1 konferenssit ovat vaarallisia, koska tällaista hajota ja hallitse peliä ei pidä täällä Euroopassa toteuttaa. Se voi olla muiden peli, mutta meidän sen ei pitäisi olla. Viimeinen ajatus, jos Rail Baltica nyt halutaan viedä suunnitteluvaiheesta ähm, tarjouskilpailuvaiheeseen, silloin täytyy tietää seuraavan vuosikymmenen rahoitus. Mitä pikemmin sen parempi. Ja siksi pyytäisin kaikkia täällä parlamentissa, että tukisitte äh, toivettani, että vu- siihen 2021-2027 rahoituspuitteista päätetään ennen Euroopan vaaleja, koska jos näin ei tapahdu, niin sitten vasta joulukuussa 2020 asiaan saadaan selvyys. Ja niin kauan kuin ei tiedetä, kuinka paljon määrärahoja seuraavalle vuosikymmenelle on maanteiden ja rautateiden rakentamiseen, ei voida järjestää tarjouskilpailuja ja silloin menetämme aikaa. Strategiset liikenneinfrastruktuurit ovat paras esimerkki siitä, että budjetista sopiminen ennen Euroopan vaaleja tuo todellista etua, ja jos asiaa taas lykätään, niin se tuo todellista haittaa liikkuvuudelle, ihmisten ja tavaroiden kuljetukselle Euroopassa. Viimeinen ajatus vielä. Tämä liittyy ajankohtaiseen keskusteluun, jota Euroopassa tällä hetkellä käydään. Mielestäni meidän täytyy valvoa ulkorajoja, jotta tiedämme, kuka tänne tulee, mutta sisärajoilla pitäisi palauttaa vapaa liikkuvuus. Jos me jäsenvaltioiden sisärajoja jäsenvaltioiden rajoja Euroopan sisällä valvomme yhä enemmän kansallisesti, niin paraskaan liikenneinfrastruktuuri ei auta. Syntyy ruuhkaa, koska viranomaiset eivät pysty valvomaan tavaroita rekoissa ja ihmisiä autoissaan. Minä olen erittäin huolestunut keskustelun suunnassa Bayerissa, Saksassa – Itävallassa ja muualla. Minä muistan vielä nuoruudestani, kun minua Elsasin ja Baden-Württembergin välillä, minun, kun kuljin siitä, niin oli tarkastuksia. Nyt siellä on vapaa liikkuvuus, ei menetetä aikaa. Sitten tarvitaan ulkorajojen valvontaa. Se on mielestäni kustannustehokkaampaa, parempaa ja myös parempaa elämänlaadun kannalta. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komission jäsenelle. Mukava kuulla, että budjetti varsinkin yhteen toimivuusvälineen osalta sitä ei leikata. Mutta nyt sitten kysymyksiä komission jäsen Oettingerille. Aivan ensiksi puheenvuoron saa herra Brent. Teillä on minuutti aikaa. Vain minuutti siis, olkaa hyvä. Først og fremmest mange tak til vores... Ensiksi paljon kiitoksia kaikille meille pätevälle puheenjohtajalle. Tämä on hyvin vedetty ja on mahdollisuus tämä kysymys. Kiitos komissaarille erittäin kiinnostavasta puheesta. Ja kiinnostavasta historiallisesta katsauksesta, mutta myöskin vahva näkemys tulevaisuuden kannalta tanskalaisena. Olen erittäin olen, että puhutte siitä, että me toimimme yhdessä ja meidän pitää huolta omasta infrastruktuurista. Me olemme kaikki täällä yhdessä tässä hyvässä konferenssissa sen vuoksi, että me priorisoimme eurooppalaista infrastruktuuria saa ratkaisevaa. Me kuulimme aikaisemmassa sessiossa. Brian Simpson sanoi täällä, että on kansallista vastuuta ratkaisevaa, että jäsenmaat tekevät jotain ja meillä on kysymys. Ja aiheesta, josta olen niin paljon puhuttu. Miten me saamme käyntiin jotain, jotta saisimme eurooppalaiselta varoja ja samalla annamme sit, onko, kun me, luommeko riskin meidän tiukalla budjettikurillamme? Odotammeko syötteiden käyttää? Ja äh, jotain se, että me emme te, meillä meiltä projekteja, jotka olisivat hyvää liikkuvuudelle, ympäristölle, ilmastolle, työpaikalle, jotka torjuisivat ruuhkaa. Köy, säästämmekö me itsemme köyhiksi ja kilpailemme sitten turhaa keskenämme? Toivottavasti komission jäsenille puhuisitte vähän tästä aiheesta, sillä minusta se on erittäin olennainen kysymys. Kiitoksia. Pysyitte ajassa ja seuraavaksi edustaja Marinesku, yksi minuutti, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Kiitoksia kovasti, että punnistelette. Me tiedämme, että teillä on äh, hankala tilanne, kun teidän pitäisi vakuuttaa kaikki jäsenvaltiot antamaan lisää rahaa. Mutta jos nyt sanotaan, että verkojen Eurooppa-väline äh, sai runsaan budjetti, se on vähän liioittelua. 2011 komission ehdotus oli 50 mm, miljardia äh, ehkä 54 eh, eh, miljardia. Nyt se on 42. Eh, Eli seitsemän vuoden kuluttua se on vähemmän kuin 2011, koska tuolloin Cameron leikkasi budjettia ja suurin vähennys oli juuri liikenteen osalta. Nyt se on 42. Se on siis enemmän kuin tällä kaudella, mutta se ei riitä, kun mietitään, äh, millaisia investointeja pitää tehdä infrastruktuuriin. Yksi hyvin lyhyt kysymys. 6,5 miljardia, se on osa korotusta puolustusliikkuvuuteen. Siinä ei ole mitään sääntöä asetuksessa. Te odotatte nyt, että me laadimme tätä varten säännöt, koska muuten kyse olisi ainoastaan nämä puolustus liikkuvuudesta, ei SEFistä. Tietenkin me ehdotamme, mitä tällä rahalla tehdään. Ja sitten toinen kysymys aivan yleisesti. Kaikissa horisontaalisissa asetuksissa ehdotetaan, komissio ehdottaa täytäntöönpanosäädöksiä, ei delegoituja säädöksiä. Ja tästä huomio. Mitä se tarkoittaa? Komissio haluaa sitten johdon kaikkiin ohjelmiin ilman, että parlamentti sanoo sanansa. Kyllä tässä tulee hyvin vaikea kuvio, koska nämä pitää saada päätökseen ennen vaaleja. Kiitoksia. Ja sitten Edustaja Kamatero. Σας παρακαλώ, για πείτε μου, τι προβλέπετε στον Kiitoksia. Voisitteko kertoa hiukan, mitä ajattelitte ajatellen maahanmuutto- ja pakolaisongelmaa. Sanoitte, että aiotte lisätä ulkorajojen valvontaa. Uskotteko, että se on ainut keino puuttua tähän ongelmaan? Onko se sopivin? Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Naroa Maisner, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia komissaari Oettinger. Tämä oli kovin äh, palava eurooppalainen puhe, hienoa. Kolme kysymystä. Yksi on se, että jos sanotte, että verkkojen Euroopan välinettä ei leikata, ovatko jäsenvaltiot mukana tässä? Viime kerralla komissio ja parlamentti olivat samaa mieltä, mutta jäsenvaltiot äh, kyllä leikkasivat aika paljon. Toinen kysymys on, että sanoitte, että äh, määrärahojen tarkoitus mennä teille, rautateille ja digitalisointiin, mitä sitten sisävesiliikenteelle annetaan ja miten saattaisiin EIPen investoinjat mukaan tällaisten hankkeiden rahoittamiseen? Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi herra Kramer. Kiitoksia tästä esityksestä. Halusin vain sanoa, että Oder Naisse ei ollut kylmän sodan raja, vaan Elbe, mutta siitä huolimatta meidän on rajat ylittäviä hankkeita vahvistettava. Sen mainitsitte jo eh, Krakkovasta Katowicesta, Wrocławin, eh, Saksan rajalle. Me olemme Euroopasta rahasta eh, rahoittaneet hienoja rautateitä. Saksalaiset ovat tehneet sen vain Kotpusin asti siksi rautatiet tarvitsevat viisi tuntia ja ennen sotaa se tarvitsee jotain kaksi. Siksi junaliikenne on keskeytetty tässä rajan ylitse, koska se ei kannata. Miten eh, täytä, eh, varmistatte tämän viiden eh, kilometrin puutteen äh, tässä välissä. Se maksaa 100 miljoonaa, se on ihan pikku rahaa verrattuna johonkin muihin. Freiburgin ja Kolmarin välillä ei ole 70 vuoteen tehty mitään. Tässä on tämä rautatiesilta, joka on tuhottu sodan aikana. Ja sitten meillä on tämä One Stop Shop, se maksaa 1,2 miljoonaa euroa. Nyt se on poistettu. En tiedä mistä syystä. Se oli erittäin menestyksekäs hanke, miksi näin on tehty. Ja viimeinen kysymys tuen teidän kantanne siitä, että budjetista on päätettävä ennen vaaleja. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Ajala sen yksi minuutti. Kiitoksia kovasti. Tervetuloa Rettinger, halusin vain kommentoida, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on innovoida budjetissa tietenkin ei olla riittävän kunnianhimoisia ajatellen infrastruktuuria. Minkälaiset mahdollisuudet on tässä soveltaa kultaista sääntöä eli yhteisrahoitusta, että me tosiaankaan emme katso pelkästään näitä vajeita, joita on jäsenvaltioissa. Ja sitten nyt hyvässä hengessä sitten saataisiin jäsenvaltiot täyttämään velvoitteensa, eurooppalaiset velvoitteensa. Miten aiotte toimia, jotta voitaisiin saada läpi nämä velvoitteet, jotka liittyvät eurooppalaisiin infrastruktuureihin. Heitä pitäisi ehkä hiukan, hiukan kannustaa näissä eurooppalaisissa tehtävissään. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja, Edustaja De Monte, olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, tervetuloa komissaari. Haluaisin puhua Balkanin maista. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte, että on erittäin tärkeää integroida nämä määrärahat yhteisrahoituksen kautta myös sen takia, että halutaan integroida tätä aluetta. Mutta Kiinan investoinneista, tietääkö komissio, kuinka paljon tällaisia investointeja on tehty, kuinka paljon ne ovat todellisia investointeja. Ja sitten Tämä kuulemin liittyy myös liikenteeseen ja infrastruktuuriin. Kuitenkin käsittelemme tässä valiokunnassa myös matkailua ja hyväksymme päätöslauselman eh, matkailun edistämisen tärkeydestä. Kannatatteko sitä, että luodaan matkailulle oma budjettikohta? Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja minä palaisin eh, parin olennaiseen kysymykseen. Budjettikysymys Oletteko te nyt jo tilanteessa ennakoimassa sitä, että budjetti on liian rajallinen, kun mietitään millaisia haasteita EUlla on edessään? Joko olette tällaista miettineet? Ja sitten toisaalta, mitkä ovat voimatasapainotilanteet? Ne maat, jotka eivät halua enää laittaa lisää ja sitten mitkä vaan haluavat laittaa. Ja sitten lopuksi kun katsotaan budjetin uudelleensuuntausta ja liikenteen haasteita, me emme voi sulkea niiltä äh, silmiämme äh, ilmastonmuutos. Aivan selvästi me äh, kiihdytämme sitä. Ja toinen haaste on sitten digitaalivallankumous. Digitaalinen toiminta saa aika vallankumouksen liikenteessä. 5G tuli tässä esiin, mutta tulevaisuudessa tämä digitaalivallankumous on kaikkialla ja koko ajan. Kiitoksia. Antaisin teille nyt kahdeksan minuuttia, jotta me noudatamme tosiaankin kokouksen päättymisaikaa, seitsemän minuuttia. Minun tehtäväni on tietysti siinä, että teen budjettiehdotuksen, joka on kunnianhimoinen, mutta myös toteutettavissa. Jos täällä parlamentissa nyt menen tästä salista maatalousvaliokuntaan, niin kaikki sanoisivat, ei leikkauksia, enemmän rahaa. Kun menee sitten eteenpäin tutkimuksesta vastaavaan valiokuntaan, niin kaikki sanoisivat siellä, että kaksinkertaistakaa horisontin määrärahat. Sosiaaliasiain valiokunnassa olisi vaikka kuinka paljon ideoita, koulutusasiain valiokunnassa yhtä lailla. Ja jos sitten menen neuvostoon, niin siellä jotkut jäsenvaltiot sanovat, me haluamme, että yläraja on yksi prosentti. Ja tässä nyt sitten täytyy neljöidä ympyrä. Eli kun on kyse komission budjettiehdotuksesta, kukaan ei ole oikein täysin tyytyväinen ja siksi minä olen tyytyväinen. Äh, minä olen siellä äh, keskellä ja kukaan ei voi sanoa, että meidän ehdotuksemme on täysin epäreilu. Se yrittää rajallisista tuloista äh, rajalliset tulot hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla – minä toivoisin, että ylärajaa voitaisiin nostaa vähän yli 1,0 yläpuolelle, parlamentti on ehdottanut 1,3. Ja selvää on se, että teillä liikennevaliokunnassa ja liikennepolitiikassa on hyviä argumentteja. Yksi budjetti, Euroopan budjetti, ei riitä infrastruktuuriemme rahoittamiseen jonkun äh, alueen äh, kiertotie ei ole meidän tehtävämme. Se ei ole meidän tehtävämme rahoittaa sitä. Äh, se on pääasiassa kansallinen tehtävä tai sellaisten rautatieyhteyksien sähköistäminen, jotka eivät mene rajan yli, ovat paikallisen tehtäviä. Se voi olla rautatieyhtiön tehtävä tai kansallisen hallituksen tehtävä. Monissa asioissa myös paikalliset parlamentin jäsenet tietävät paremmin, mitä voidaan toteuttaa, mikä hyväksytään. Emme me täällä Brysselissä voi päättää kaikista liikenneinfrastruktuurista, olemme liian kaukana, eikä tämä myöskään vastaisi läheisyysperiaatetta. Eurooppalainen ohjausjakso, minä pidän tätä ajatusta oikein hyvänä, koska jos joku tain aluetta tai jäsenvaltiota haluaa vahvistaa, jos haluaa kannustaa sijoituksiin, investointeihin, työpaikkoihin, niin silloin tärkeän ei pelkästään veropolitiikka tai koulutuksen laatu, vaan infrastruktuurilla on myös merkittävä rooli ja työmarkkinoilla samoin. Siksi voin kuvitella, että että kun meillä on näitä maakohtaisia suosituksia, niin keskitymme enemmän kuin menneisyydessä myös liikenneinfrastruktuurisuosituksiin ja odotamme sitten, että jäsenvaltio yhdessä meidän kanssamme hyväksyy nämä infrastruktuuriehdotukset ja yhteisrahoittaa ne. Sitten kysyttiin operatiivisesta johdosta. kun on kyse hankerahoituksen seurannasta, niin eh, DG Move on vastuussa, Move-pääosasto, ja pääjohtaja on täällä paikalla. Eh, budjetin valvonnasta taas olen vastuussa minä. Ja prioriteettien määrittelystä vuosille 2050, siinä parlamentin täytyy olla keskiössä. Operatiivisessa toiminnassa on komissio ja kansallinen hallitus, mutta strategisesti pitkälle tähtäävät päätökset ja prioriteettien määrittely, se on parlamentin tehtävä, parlamenttien tehtävä, Euroopan ja kansallisten parlamenttien tehtävä. Yksityinen rahoitus, minä en vastusta sitä mitenkään, mutta hyvin usein yksityinen rahoitus on loppujen lopuksi kalliimpaa kuin julkinen rahoitus. Saksassa on tässä usein tehty vääriä laskelmia, koska kun yksityiset tulevat mukaan ja heillä on insinööripätevyyttä, niin se on hyvä, mutta jos he tuovat mukanaan vain rahaa ja haluavat ansaita rahaa, niin vaarana on, että heidän voittonsa nostaa kustannuksia suhteessa siihen, että asia olisi rahoitettu julkisista määrärahoista. Maahanmuutto liittyy vain epäsuorasti tämän päivän aiheeseen. Määrärahat, joilla tuetaan niitä maita, joita tämä eniten koskettaa, Bulgaria, Kreikka, Malta, Kypros ja Italia, Espanja. Mikäli tähän päädyttäisiin pahimmassa tapauksessa myös Puoleen, jos ajatellaan Ukrainaa, niin silloin näitä määrärahoja on korotettava. Tämä on tarpeellinen toimenpide solidaarisuuden kannalta. Se, mitä nämä maat tekevät välimerellä, ne eivät pysty yksin tekemään rahoituksen ei kannalta eikä myöskään teknisesti. Siksi meidän on annettava määrärahoja Frontexille seuraavassa monivuotisessa rahoitusbudjetissa. Ja sitten tämä sotilaallinen liikkuvuus. Siinä on kyse siitä, että Euroopan puolustusunionissa meidän pitää pystyä laitteita kuljettamaan nopeammin jäsenvaltiosta toiseen ja olla silloin toimintakykyinen tilanteessa, joka toivottavasti ei koskaan tule toteutumaan. Mutta minä olen vakuuttunut siitä, että silta joen yli, joka voi kantaa 60 tonnia, niin sen pitäisi rauhan aikoina, jotka toivottavasti jatkuvat ikuisesti, voivat kuljettaa myös rekkoja, autoja ja pyöräilijöitä. En voi kuvitella, että luodaan sellaista liikenneinfrastruktuuria, joka on rakennettu vain sotaa varten ja joka on suljettu rauhan aikana. Siksi nyt on järkevän investoin kuntien kautta yhdistää sotilasinfrastruktuuri siviiliinfrastruktuuriin. Kiitoksia. Monsieur Tinger, je tiens à vous remercier. Kiitoksia liikennevaliokunnan nimissä. Komission jäsen Oettinger, te annoitte meille vähän johtolankoja tässä. Tämä on erittäin hyvää yhteistyötä komission ja parlamentin kesken, samoin kuin kansallisten parlamenttien kanssa. Tosiaan onnittelen teitä, te olette hyvin päättäväinen ja te jatkatte sisukkaasti. Me tuemme teitä. Annamme teille aplodit. Thank you. Great. Auf Alors, mes chers collègues. Nyt, hyvät kollegat, haluan sanoa teille, että tämä oli hyvin nopea iltapäivä aika on lyhyt. Teille esitän vielä yhden haasteen. Meillä on vielä pari minuuttia tässä aikaa. Haluaisin vain sanoa, niin sanoisin vain, että näette, että budjettihaasteet ovat sellaisia, että teitä tarvitaan siinä. Teidän pitää todellakin puhua omille hallituksillenne, jotta me voimme täällä parlamentissa viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja voin vakuuttaa teille, että liikennevaliokunta Euroopan parlamentissa on päättäväinen ja katsoo, että saadaan riittävät riittävä rahoitus siinä, että päästään eteenpäin TNT-verkoissa ja saamme sellaisen rahoituksen, joka vastaa tavoitteita. Ja kaikki, mitä teette alueillanne ja omissa maissanne, siinä on yksi tavoite, kun puhutaan liikenteestä, saadaan aikaan parempaa liikkuvuutta kansalaisten keskuudessa. Se on meidän tavoitteemme ja toimia niin, että ei unohdeta myöskään tavaroiden liikkuvuutta ja me olemme täällä myös sen tähden, että me emme halua innovaatioita millään tavoin jarruttaa. Haluamme saada aikaan ratkaisuja, niitä on jo olemassa, mutta niitä pitää lisätä ja laajentaa ja toimia niin, että jokainen omalta osaltaan vaihtaa hyviä käytäntöjä, joten te olette täällä Euroopan parlamentissa tänään. Te voitte myös kutsua meidät omiin parlamentteihinne ja mahdollisimman paljon yrittäkää toimia niin, että jatkamme näitä näkemysten vaihtoja. Erittäin hedelmällinen iltapäivä ja olen käytössänne. Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan ovet ovat aina avoinna. Yritämme jatkossa tavata enemminkin kaksi kertaa vuodessa eikä vain kerran näin voimme jatkaa keskustelujamme. Kiitoksia kaikille, kiitoksia tulkeille myös. Ja tosiaankin äh, hyvin innokkaasti äh, toimitaan, jotta saamme rohkean budjetin. Siihen pääsemme. Kiitoksia.